das Wort. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset tästä alustuspuheenvuorosta. ja nyt puheenvuoron saa Christian Preda, EPP, olkaa hyvä. Merci infiniment, monsieur le président. Madame la commissaire. Herra puheenjohtaja, rouva komission jäsenehdokas, Euroopan parlamentti on kovasti työskennellyt Euroopan ulkosuhdepalvelun luomiseksi. Meidän neuvoja ei aina ole otettu huomioon, joskus on, joskus ei ja tulokset ovat laimeat. Miten te aiotte jatkaa tämän instituution vakauttamista? Työskentelette tässä maan asian kanssa, parlamentin kanssa, miten? Ja aiotteko kunnioittaa viisi vuotta sitten tehdyttyä sitoumusta, että korkean edustajan lähellä on henkilö, joka tuntee parlamentin sensitiviteetit? Ja sitten Euroopan uusi turvallisuusstrategia, jonka mainitsitte kysymyksissä, johon olette vastannut, miten täytyy tarttua siihen. Merci. Kiitos. Ensiksi tulen aloittamaan työn palvelun uudelleenarvioinnin parissa. On jo asioita, joita on otettu täytäntöönpanna, kuten mainitsin. Ajattelin käyttää vähän aikaa tarkastellakseni tilanne, rakennetta sisältäpäin. Nähdäkseni, mitkä toimii, mikä ei. Ministerinä millä oli paljon asiakokonaisuuksia ja huomasin, että, että tämä on toimille kokemusta tunnistaakseni mekanismeja, ää, jotka pitää ennalleen, mitä pitää muuttaa kokonaan. haluan henkilökohtaisesti tarkistaa, mikä toimii. Muutama pikkujuttu. Tulen työskentelemään rakenteen sisällä erilaisten ihmisten, erilaisten kansallisuuksien kanssa. Näiden kansallisuudet tulevat olemaan siellä edustettuna. Siellä on kansallisia diplomaatteja ja EU-viranomaisen ehkä pitää ajatella myös ilkeä rakennetta, pitää myös yksinkertaista kommentoketjua. Tätä myös ajatella näitä erityisedustajia. Siihen palaan. Turvallisuusstrategian suhteen mainitsin tämän kirjallisissa vastauksissa. Tulee olemaan hyödyllistä käyttääkseni käyttää neuvosto hyväkseen ja antaa neuvoston pohmia, pohtia vähän joulukuun päätöksiään. Ja siltä pohjalta sitä lanseerataan laajan julkisen keskustelun, ei ainoastaan toimielmien välistä keskustelua. Voidaan puhua strategiasta, voidaan puhua valkoisesta kirjasta, jotain joka keskittää ajatukset niihin uhkiin, jotka ovat läsnä olevia uhkia. Siinäkö kaksi minuuttia meni? Näin, anderthalb minuuttia. Puolitoista minuuttia teillä oli siis aikaa. Puolitoista minuuttia. Preda, onko teillä vielä lisäkysymystä? Um, oui, madame la, la commissaire. Kyllä, rouva komission jäsenehdokas. Olisinpa halunnut tietää, Kuuluuko tähän uuteen strategiaan Kum, strategisen kumppanuutemme uudelleen arviointi mainitsitte Venäjän sanalla. Näen, että etsitte hyvää sanaa kuvataksenne Venäjän suhteita. Mitä sitten voisi sanoa muista strategista kumppanuuksista? Miten te aiotte niitä edistää? Voima ei ole nasevissa ilmaisuuksissa, vaan strategiassa ja kumppaneissa. Ajatuksen suhteen, aikatekijän suhteen, olisi epärehellistä puhua sitä nyt, sanoa sitä nyt. Mutta strategia täytyy arvioida uudelleen. Maailma on täysin muuttunut siitä, kun meillä on tällainen viimeksi. Ja komission ja parlamentin kanssa tämä komissio tulee työskentelemään tämän kysymyksen parissa. Muidenkin strategisten kumppanuuksien kuin Venäjän kanssa. Mr. Mogherini, good evening. That's... Oikein hyvää iltaa, Rova Mogherini. Joku on sitä mieltä, että jäsenvaltiot eivät halua voimakasta vahvaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja te vastasitte, että haluatte olla keskeisessä roolissa maailmanlaajuisessa politiikassa. Italian ulkoministerinä olitte ulkoministerineuvoston jäsen. Miten onnistutte johtamaan ulkosuhdehallintoa niin, että EU olisi yhtenäisempi toimiessaan maailman laajuisesti. Voisitteko kertoa meille yhdestä asiasta, minkä aiotte tehdä toisin kuin edeltäjänne parolitar Aston? Sitten vielä voi todeta, että jos joutuu karhun eteen, voi yrittää pitää mahdollisimman paljon meteliä pelottaakseen sitä, tai voi yrittää puhua mahdollisimman pehmeästi ja samalla mennä varovasti poispäin. Mikä se olisi teidän ajatuksenne Venäjän suhteen? Voi, minä pidän tästä valiokunnasta. Siksipä olenkin sitoutunut tulemaan vieraaksenne mahdollisimman usein. Tästä varmaankin tulee minun kaikkein mukavin työtehtäväni. No niin, vastaan ensin tuohon toiseen kysymykseen. Minä tulen olemaan paikalla huomattavasti useammin. Minä olen sitoutunut erityiseen kumppanuuteen Euroopan parlamentin kanssa. Itse parlamentin entisenä jäsenenä nautin parlamentista ja se ei ole minulle mikään velvollisuus, vaan todellinen ilo tulla muodollisesti ja epämuodollisesti valiokuntaan – erityiskomiteaan. Uskon, että yhteistyö tulee olemaan mainiota. Tämä oli vastaukseni toiseen kysymykseen. Mitä tulee ministerineuvoston ministerinä mielestäni oli aika turhauttavaa keskustella siitä, että tuntikausia ihmeteltiin, pitäisi, pitäisikö kakkoskappale laittaa ykköskappale vai kuutoskappaleen jälkeen. Totta kai kannanotot ja julkilausumat ovat tärkeitä, mutta uskon, että ministerien aikaa voitaisiin käyttää hiukan paremmalla tavalla, jos asiat suunnitellaan strategisesti jos ajatellaan strategisemmin. Meillä on aivan erinomainen verkosto jota meidän tulee käyttää. Meillä on valtavasti poliittista potentiaalia. Ja jos äh, haluamme tai onnistumme suunnittelemaan äh, työskentelytapamme ei niin, että aina juoksemme asioiden perässä, vaan ennakoimme, mitä saattaa tapahtua vuoden kuluttua, niin tähän minä, minä sitoutuisin, näin minä yrittäisin toimia karhun kohtaamisesta. No tästä karhuista minulla ei kovasti ole kokemusta. Ehkäpä joku pohjoisen edustaja täällä on karhun kohdannut, mutta mm, sanoisin, että tässä tarvitaan varmaan mm, sekä että että tarvitaan diplomatiaa, mutta myös hyökkäävyyttä. Ja tämä tasapaino tietenkin riippuisi sitten myös sen karhun reaktiosta. Sitten Oliko vielä lisäkysymystä? No niin, kun te puhutte strategisesta ajattelusta, kiitos muuten vastauksistanne. Ulkoministerit aina ajavat kansallista etua, eikä heitä varmaankaan kukaan tästä syytä, mutta meidän tulee saada heidät ajattelemaan strategisesti, että saamme yhteistä toimivaa eurooppalaista politiikkaa. Miten tässä onnistutte? No, meidän täytyy lähteä tästä kansallinen etu vastaan eurooppalainen etu ajattelusta. Euroopan unionihan perustuu yhteiseen etuumme. Siitähän tässä on kyse alun alkaenkin. Ja jos mm, lähdetään siitä, että miten toimia yhdessä koska kerran etumme mukaista on toimia yhdessä ja ainut tapa saada haluamme lopputulos on toimia yhdessä, niin uskon, että, että no en minä sano, että tämä helppoa on, mutta ehkä helpompaa. Jotkut ehkä ajattelevat, että tämä ei ole mahdollista, mutta on koko joukko asioita, joita, jotka voimme saavuttaa vain tekemällä yhteistä yhteistyötä. Ja kyllä kansallisen edun mukaista on tehdä eurooppalaista yhteistyötä. Kiitos. Uh, Madam High Rep Designate, you mentioned the rise of... <clears throat> Arvon komissaari uh, ehdokas, te mainitsitte ISISin ja tämänhetkisen uh, Venäjän Putinin alla mahdollisena uhkina. Mitä aiotte tehdä, jotta voidaan toimia niin, että esimerkiksi salafistiryhmiä ei rahoiteta? Sehän on yksi ongelman ydin. Ja mitä teette, jotta jotta Turkki tekisi jihadistien etenemisen. Ja vaikka meillä onkin EU-konsensus siitä, että ISIS on uhka, niin samaa ei voida sanoa Venäjästä. Siellä sen suhteenhan jäsenvaltiot ovat jakautuneet. Nyt kun mm, Venäjä haluaa sotilaallisesti saada tällaisen maakäytävän Krimille, niin minkälaisia sanktioita ehkä ehdotatte neuvostolle vielä? Ehkäpä Venäjän pääsyn estäminen Swiftiin ja Olisiko syytä pyytää jäsenvaltioita tukemaan Ukrainaa tarpeellisin keinoin puolustautua? Niin, se, että meillä on tällainen laaja kumppanuus tai koalitio torjua isisiä, niin sehän on myönteistä. Ja meidän täytyy muistaa, että kaikki alkoi täällä Brysselissä. Minä olin yksi niistä ulkoministereistä, jotka allekirjoittivat Ashtonille kirjeen 15. elokuuta. No se on ainakin Italiassa lomapäivä niin allekirjoitin kirjeen, jossa pyysimme yhteistä äh, visiota ja jonkinlaista reaktiota ISISiin. Tuolloinhan äh, kyse oli Syyriasta ja Irakista. Ja nythän tämä äh, tilanne on ollut myös käsittelyn alla YK yleiskokouksessa, ja se on jo osa vastausta tähän teidän kysymykseenne. Meillä on nyt erilaisia asioita pöydällä, paitsi sotilaallisia, myös rahoituksellisia, kulttuurisiakin, uskonnollisia viestejä, humanitaarisia ulottuvuuksia. Kaikki ovat osa strategiaa, ja se, että nämä maat, jotka ovat mukana tässä, ovat nimenomaan arabimaita. Ja se kuva, jonka näimme naisesta tämän kriisin alkuaikoina, oli erittäin vahva viesti. Ja tästä saattaa kehittyä aivan uudenlainen puite Persialahden maille. Tämä on mieletön kriisi, mutta se on meille myös mahdollisuus. Se on mahdollisuus kaikille tehdä yhteistyötä myös tuolla alueella, koska meillä on sama uhka. Sama pätee Turkkiin. En nyt voi vastata yksityiskohtaisesti, mutta viime viikkoina olemme nähneet melko uskomattomia asioita. Pakolaisten lukumäärä, joita tuli Turkkiin jo aiemminkin on ollut suuri, valtava. Kurdipakolaisten lukumäärä viime viikkoina on sekin aika merkittävä määrä. Ja me kaikki tiedämme, että meidän roolimme voisi olla vuoropuhelun helpottaminen alueellisten vallanpitäjien välillä. Venäjään ei liene aikaa nyt. Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Oliko lisäkysymystä? 20 sekuntia sitten aikaa vastata. My group. Niin, ryhmälläni on aikamoisia varaumia ulkosuhdehallinnon toimivuuden suhteen, mutta nyt voimme todeta, että Rova Ashton on lähettänyt teille aikamoisen perinnön, viittaa muun muassa Iranin ydinasesopimuksiin ja Pristiinan kysymykseen. Miten aiotte ottaa vastaan tämän perinnön ilman, että että Euroopan talousarvioon tulee ylimääräistä taakkaa niin, että kaikki tämä ponnistelu on, tulee lisäksi yksittäisten jäsenvaltioiden toimille. En varmasti voi, varmastikaan voi vastata 20 sekunnissa, mutta toivon, että aiempi vastaukseni riittää. Jos Venäjä yrittää tämän, tämän käytävän toteuttaa, niin ensinnäkin meidän täytyy pysyä yhtenä rintamana. On totta, että jäsenvaltioilla on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, miten tätä kriisiä tulisi hallinnoida, mutta yhdessä me olemme pysyneet jäsenvaltioiden kesken ja muiden kumppaneidemme kanssa muualla maailmassa. Tämä on kaikkein arvokkain lisäarvo, joka meillä on, eli että me olemme yhtenä rintamana. Ja uskon, että meidän täytyy tietysti yrittää estää ikäviä asioita tapahtumasta sen sijaan, että miettisimme, miten me reagoimme, kun niitä tapahtuu. Thank you very much, uh, madam. Uh, Kiitoksia, rouva korkeaedustaja ehdokas. Vastauksissanne kysymyslomakkeeseen painotatte, että tavoitteiden tavoitteessa täytyy olla yhtenäinen, toimissa täytyy olla yhtenäinen, jotta ulotetaan EUn kattava lähestyminen ulkoisiin kriisiin, jota mahdollistetaan se, että EUsta tulee aidosti globaali toimija. Oikein hyvä. Mutta e on vaikeuksissa, kun se yrittää pallotella useamman samanaikaisen kriisin kanssa. Meillä on ongelmia tämän samanaikaisuuden kanssa. Useimmilla isoilla toimijoilla on samat ongelmat. Kysymykseni on, miten aiot parantaa ja paremmin koordinoida analyysi- ja reaktiokykyä komissiossa, ulkosuudepalvelussa ja neuvoston puheenjohtajuudessa – niin että voitte aidosti vahvistaa EO-vastenopeutta, ei ainoastaan reaktiona mitattuna, vaan myöskin ennaltaehkäisevissä toimissa. Thank you. Kiitos. Uskoakseni, kuten sanoin alussa, meillä on työkalut ja poliittista potentiaalia. Meidän täytyy tätä poliittinen tahto, Joskus se syntyy myöhään. Käytämme paljon aikaa keskustellessa. Joskus päätöksenteko menee pitkään aikaa, mennään on vaikea päättää linjoista päätöksentekomenettelyssä. Jotakin tästä on vaikeaa tämmöistä muuttaa, mutta paljon tästä voidaan muuttaa. Virta viivaistaminen ymmärtääkseni tätä EU-englantia. Ja joskus meillä on liikaakin työkaluja, ja niitä pistää, pistää samaan kalupakkiin. Meillä on kriisiratkaisussa erilaisia yhdistettäviä, rationaalisti käytettäviä työkaluja. Tämä koskee myös työkalujen täydentävyyttä, jos ajatellaan humanitaarista apua, kehitysyhteistyötä, jopa joidenkin muiden politiikka-alueiden – muuta politiikka-alueita, joilla periaatteessa ei ole kriisikassa mitään tekemistä, saattavat kuitenkin ehkäistä kriisejä. Demokratia tai tuki jossain tapauksessa kauppakin. Näitä varten tarvitsemme koordinaatioita komission tasolla, että olemme selvillä, että kaikki välineet ja politiikat mahtuvat uimaan politi- yhteisessä politiikkavirrassa, joka meidän pitäisi luoda. Saattaa kuulostaa aika abstraktilta. Jos me keskustelemme puheenaiheet vain yhteen isoon välineeseen, niin se ei toimi. Meidän täytyy saada näkemys siitä, mitä pitää tehdä, ja sitten löytää työkalut, ja, ja sitten täytyy kehittää ja työpannaa. Ja guten Abend. Äh... Hyvää iltaa, rouva Mogherini. Minä aion puhua Saksaa. Te tuossa jo itse mainitsitte, että viimeksi kun puhuitte valiokunnalle, me totesitte, että Venäjä ei enää ole strateginen EU-kumppani. Monet täällä ovat hyvin tyytyväisiä tuohon huomioon, mutta minun ryhmäni ja minä mietimme aika käytännöllisiä kysymyksiä tämän kuultuamme, kun Venäjä on kuitenkin yksi avainpelaaja kansainvälisellä tasolla, kun ajatellaan esimerkiksi aseriisuntaa, myös ydinaseriisuntaa sekä asekauppasopimuksen täytäntöönpanoa, niin miten voi olla, että äh, Venäjä ei enää olisi strateginen kumppani? Entäpä sitten Venäjän toiminta YK turvallisuusneuvostossa ja ylipäätään ja miten uusi kansainvälinen rauhaa tuova turvallisuusrakenne voidaan saada käyntiin, jos Venäjää ei huomioida. Tässähän poissaolo Venäjän poissaolo merkitsee paitsi konfrontaatiota Naton ja EUn välillä, niin pitäisi olla päinvastoin, että myös Venäjä on mukana. Thank you. Uh... Kiitos. Kun ajatellaan aseriisuntaa, ydinaseriisuntaa, aseiden leviämissä sen estämistä, niin tämä on minulle henkilökohtaisesti aivan avainkysymyksiä. Olessani parlamentin jäsen olin ensi, yksi ensimmäisiä allekirjoittajia ja kun vaadimme asekieltosopimuksen ratifioimista ja minä aion myös tässä tulevassa työssäni asevalvontaa sekä aseriisuntaa ajaa hyvin voimakkaasti. Nämä asiat liittyvät täysin toisiinsa. Ensi keväänä New Yorkissa on konferenssi, siihen tulen osallistumaan. Meidän täytyy investoida poliittisesti aseriisuntaan. Kyse on turvallisuudesta, ei kyse ole mistään ideologiasta. Kyse on meidän omasta turvallisuudestamme, sillä jos teemme vakavasti työtä, niin äh, äh, maailmasta tulee parempi paikka. Venäjähän ei ole ydinsulkusopimusta allekirjoittanut. Meidän tulisi saada Venäjä uudelleen tähän työhön mukaan. Presidentti Obamahan YK on turvallisuusneuvostossa puhuessaan viime viikolla tai pari viikkoa sitten myös tähän viittasi. Ja tämä tulee kyllä olemaan yksi aivan keskeinen asia, johon Venäjän Venäjä tulisi ihan turvallisuuden nimissä saada mukaan. Mitä YK turvallisuusneuvoston ja sen työskentelyyn tulee, niin kuin tiedätte, Euroopan unionilla yhteistä kantaa ei siellä ole. Ja mielestäni olisi hienoa, jos viiden vuoden kuluttua näin olisi, ja mielelläni tämän puolesta työskentelisin niin vaikealta kuin se nyt vaikuttaakin. Mutta tämä on kyllä sellainen asia, jota kansalaisemme joskus ihmettelevät. Ettäkö voisi edetä myös tässä. No, kun tätä aikaa tässä meni vastaukseen, niin ei lisäkysymystä. Danke. Frau Mogherini, in Europa... Kiitos. Rouva Mogherini, Euroopan naapurustossa miljoonat ihmiset ovat aseellisten konfliktien takia Irakista, Syyriasta, Kaasasta, Libyasta pakosalla. Tuhannet pakolaiset yrittävät tulla Eurooppaan ja tätä yrittäessään menettävät henkensä. Euroopan unioni haluaa vahvistaa naapurivaltioidensa äh, rajoilla rajavalvontaa. Miten aiotte varmistaa sen, että EU-rajavalvonta muun muassa Libyassa ei estä ihmisiä lä- lähtemästä maistaan ha- hakemaan turvapaikkaa. Kun ajatellaan äh, terrorismin torjuntaa ja aseellisia konflikteja, näihin tulee yhä enemmän äh, sotilaallisia tulee Euroopan parlamentti on antanut omat kommenttinsa asestettujen lennokkien äh, suhteen. Olisitteko te valmis luomaan näiden lennokkien käyttöön sellaiset puitteet, eh, joiden mukaan eh, kiellettäisiin eh, tällaisten asestettujen lennokkien käyttö ihmisten tappamiseen. Kiitos. Kun ensin kysyitte turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista, minä olin tosiaan 30. Lampudeusassa tasan vuosi tragedian tapa, tapahtumisen jälkeen. Ja kyllä meidän tehtävämme on suojella ihmisten henkeä. Tämä on eurooppalainen arvo, meidän arvomme. Ihmisten henkeä voi suojella eri tavoin. On tehokkaampia ja huonompia tapoja. Tehokkain tapa ei ole odottaa, että ihmiset lähtevät merelle ja pelastaa heidät sitten. Meillä on pitkän aikavälin strategia vakauttaa näitä kriisialueita, estää kriisien syntyminen, estää diktatuurien toiminta ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös kauttakulkumaiden kanssa, kun ihmiset eri maihin pakenevat. Ja tietenkin meillä on YK-järjestelmä, joka voi olla tässä erimmäisen tehokkaana välineenä mukana. Ja meidän tulee ratkaista ongelmat niiden syntysijoilla. Ajatellaan vaikkapa Libyaa. Ehkäpä Libyasta kysytään tänä iltana vielä, mutta aika ilmeistä varmasti on, että tämän tyyppinen käytävä on mahdoton saada aikaan, jos äh, maa ja sen hallinto eivät ole vakaat. Sitten lennokeista. Olen tietoinen Euroopan parlamentin päätöslauselmasta ja niin kuin muutkin välineet tai keinot tai niin, niin se, miten niitä käyttää, siitähän tässä on kyse. Ei, ei itse lennokissa ole mitään hyvää tai pahaa, vaan sen käyt, käytössä ja käytötavassa ja taustalla olevassa politiikassa. Supplementary. Oliko vielä lisäkysymystä? Kyllä, puheenjohtaja. Monissa sodissa ja kriiseissä tehdään sotarikoksia sekä rikoksia ihmiskuntaa vastaan myös ihan meidän naapurialueillamme. Ja ö, näitä tekijöitä on saatava vastuuseen. Miten voisitte käyttää omaa roolianne, jotta näiden rikosten tekijät saataisiin vastuuseen? No, tässä viittaisin historialliseen rooliin, mielestäni tärkeän rooliin, joka Euroopan unionin laina on ollut kansainvälisen rikostuomioistuimenkin puitteissa. Näitä välineitä meidän on käytettävä ja kansainvälinen rikostuomioistuinhan toimii tehokkaasti. Castello. Thank you. Signor Alto Kiitoksia 23. maaliskuuta haastattelussanne, kun puhuttiin Krimistä, niin te viittasitte myös eurooppalaiseen vastuullisuuteen. Sanoitte, että meiltä, meillä ei ole yhteistä linjaa. Myös Ukrainankin osalta aloimme aika myöhäisessä vaiheessa pohtia eh, reagoimistamme siihen ehkäpä jos me olisimme eh, toimineet aiemmin, asiat saattaisivat olla erilaiset. Huomaan myös valitettavasti, että viime kuukausina asiat ovat johtaneet siihen, että Venäjä ei enää ole meidän kumppanimme. Olen maanviljelijöiden kanssa yhtä mieltä siitä, että melkoiset ovat menetykset sanktioiden vuoksi. Myös tänä päivänä he toivovat, ja minä jaan tämän toiveen, että Venäjästä voisi taas tulla meidän kumppanimme. Miten, missä oloissa näin voisi teidän mielestänne tapahtua? Grazie. Kiitoksia. Niin maaliskuun haastattelu oli silloin ja asiat ovat sen jälkeen muuttuneet aika paljon, eivät parempaan suuntaan. Venäjä on moneen otteeseen. Sillä on ollut mahdollisuus mennä diplomaattisen ratkaisun tielle. Meillä on ollut useita mahdollisuuksia tähän ja toivon, että nyt kun Miskin pöytäkirja on allekirjoitettu, niin toivon, että sitä toteutetaan täysin eh, ja sitä kunnioitetaan lähtien siitä, että kaikki venäläiset sotilastahot vetäytyvät pois eh, rajalta. Ja mitä tulee assosiaatiosopimukseen, niin äh, olen sanonut tämän jo aiemminkin ja nyt sanon sen uudestaan. Se dialogi, jota käytiin, kolme, kolmikantadialogi, äh, sen tarkoitushan on lieventää jännitteitä ja toimia niin, että saataisiin aikaan yhteisymmärrys, joka olisi hyväksi sekä Ukrainalle että muillekin. Olisi varmasti pitänyt aloittaa toimet aiemmin, mutta uskon, että edelleenkään ei ole liian myöhäistä. Monet ovat minun kanssani tästä asiasta samaa mieltä. En usko, että tämä mikään yllätys kellekään ole. Tämä on aika banaali huomio. Ja toivottavasti siitä on apua. No, voi olla, että ei ole. No, toivottavasti olemme kuitenkin sen avulla voineet auttaa. Nyt puhuminen on jo tässä vaiheessa vähän turhaa. Yes, thanks. Volevo chiederle, il ritorno... Niin, palataanpa vielä Ukrainaan mikä on teidän mielestänne oleellinen edellytys tai ehto sille, että voidaan aloittaa uudestaan neuvottelut Venäjän kanssa, jotta sanktioista, sanktioista päästään eroon? Ja viitta vielä tähän maaliskuun haastatteluun. Miten aiotte toimia, jotta jatkossa ei käy niin, että EU-jäsenvaltiot taas toimivat liian myöhään yhdessä? Uskon, että kansainvälistä oikeutta täytyy kunnioittaa aina Tämä on se lähtökohta, josta Eurooppa ei voi livetä. Ja olen myös sitä mieltä, että kaikki mitä Ukrainan suhteen täytyy tehdä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa täytyy tehdä, niin siitä täytyy sopia Ukrainan kanssa. Totta kai Ukrainalla ja presidentti Poroshenkolla, joka on valittu niin heillä täytyy olla keskeinen rooli. Nyt en muista toista kysymyksen osaa, jos sellainen oli. Gentile komissario designato, lei... Niin, komissari ehdokas, vastauksessanne sanoitte, että pyrimme takaamaan johdonmukaisuuden Euroopan unionin ulkoisen ja sisäisen politiikan kesken. Ihan hyvä niin, mutta korostaisin kahta seikkaa. Ensimmäinen on se, josta täälläkin on puhuttu. Me olemme puhuneet terrorismin vastaisesta taistelusta ja me olemme kuulleet, että Euroopassa vallitsee tällä hetkellä terrorismin uhka. Ja palaankin tässä vielä näihin militantteihin, terroristeihin, poliisitkin Euroopassa pelkävät tätä uhkaa. Ja siitä huolimatta meillä ei ole mitään eurooppalaista tietokantaa tällaisista henkilöistä, ja tämä aiheuttaa ongelmia. Meidän täytyy suhtautua tähän asiaan realistisesti, koska nämä, tämä, tämä uhka on todellinen. Ja muistuttaisin ministeriä, teitä ministeriä myös siitä, että siitä tilanteesta, joka vallitsee Italian rannikoilla tällä hetkellä. Sinne tulee jatkuvasti aluksia, joita Italian poliisi ei pysty valvomaan eikä kontrolloimaan. Tämä on eurooppalainen ongelma. Kiitoksia. Niin minä todellakin olen vielä ministeri, siis Italian ulkoministeri. Ja olen siis ulkoministeri, en ole sisäasiainministeri. Ja siksi vastaankin seuraavalla tavalla. Näiden ulkomaisten taistelijoiden tai näiden, niin tässä on kyse ikään kuin ennaltaehkäisystä. Meidän täytyy estää tällaisten henkilöiden ähm, toiminta. Se on globaali ongelma ja äh, se on ongelma, joka on meille uudenlainen, ja olisi hyvä, jos meillä olisi jonkinlaisia joustavia työtapoja niin, että esimerkiksi ulkoministeriö voisi tehdä yhteistyötä sisäasiaministeriön ja oikeusministeriön kanssa äh, voidakseen estää tämän ongelman leviämisen. Ehkä tätä asiaa voisi viedä eteenpäin Euroopassa todellakin. Kiitoksia. Puheenjohtaja, mikrofoni ei ole päällä. No, Mr. Mrs. Fortiga. Aika loppui. Seuraavaksi Rova Fortiga. Äh. Kiitos puheenjohtaja. Rova korkea edustaja ehdokas. Sen sijaan, eurooppalaiseen turvallisuusstrategiaan lupaamaan turvallisen naapuruston sijasta meillä on palavia ruumiita. Tähän näihin uhkiin pitää ajoissa puuttua. Miten te aiotte puuttua tähän tilanteeseen EU-politiikan avulla? YTPn mahdollisuuksien puitteissa. ja sitten instituutioiden kykyjen puitteissa. Kiitos. Koska meillä on paljon välineitä ja paljon potentiaalia Lissabonin sopimuksen jälkeen. Emme ole välttämättä sitä niin käyttäneet. Mutta tähän mennessä meillä ei ollut niitä palavia rajoja ja sitten, Joten täytyy ehdottomasti työskennellä eri sidosryhmien kanssa. Mutta kun pyrimme kehittämään puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin tämä tulee olemaan prioriteetti. En sano, että tämä on ykkösprioriteetti. Minulla on koko joukko ykkösprioriteetteja, mutta se on tässä ensimmäisessä keskiössä prioriteettien joukossa. Meidän täytyy työskennellä puolustusyhteistyön parissa, että meidän täytyy käyttää puolustusvirastoa. Siitä keskustelimme jo marraskuussa puolustusministerien kanssa. Uskon, että olen ensiksi puheenjohtajana puolustusministerien kokouksessa ja tätä puolta on käytettävä on aika ja sekä budjetti että strategisista syistä työskennellä paljon enemmän yhdessä myös puolustussektorilla. Yes. Uh, how you adv- Miten te miellätte Natan roolin ja siinä Yhdysvaltojen, miten se parantaa meidän yhteistä turvallisuutta? Kuten sanoin, me olemme kollegoita Natan parlamentaarisesta yleiskokouksesta ja saatamme tuntea toisemme siltä ajoilta, Tiedämme, että turvallisuuskysymyksissä NATO on strateginen kumppani ja olen jo valmistellut ja olen tehnyt tätä vapaamuotoisesti, koska päätös on teidän parin kuukauden ja Stoltenin kanssa tapaisimme mandaattin ensimmäisellä viikolla työskennelleksemme yhdessä tämän asian parissa. Meillä on erilaisia formaatteja, erilaista kapasiteettia, eri budjetit puolustusta ajatellen ja joskus eri lähestymistavatkin. Mutta on oikein relevanttia työskennellä yhdessä. Kun me puhumme kattavasta lähestymistavasta keskenämme, tarvitsemme samanlaista myös kumppaneidemme, eli kuten Naton kanssa. Uh, thank you, Chair. Um, kiitos puheenjohtaja. Täällä minä puhuisin nyt kehityspolitiikasta ja humanitaarisesta avusta. Puhuitte, että te toimitte komissiossa koordinoijan roolissa. Miten tämä tapahtuu käytännössä? Miten kehitysapu ja humanitaarisen avun komissaarin kanssa teette yhteistyötä? Miten varmistatte sen, että priorisoitte todella tätä tarvepohjaista lähestymistapaa Ähm, ihmisoikeuskysymykset esimerkiksi. Te puhuitte äh, tavoitteista 2015 jälkeen, kehitystavoitteista. Miten EU onnistuisi puhumaan yhdellä äänellä? Niin, tämä onkin yksi kysymys, johon ehkä muutaman kuukauden kuluttua osaan vastata paremmin kuin nyt kyllä aie on olemassa ja myönteistä on mielestäni se, että näin, että kaikki muut komission jäsenehdokkaat ovat ihan samaa mieltä. Siis ei tämä ole mikään tunne velvollisuudesta, että näin on tehtävä, koska joku niin päättää. Ei, vaan näin halutaan tehdä. Tulee tunne, että on toimittava hätätilanteissa. Ja meidän täytyy mm, käyttää kaikkia välineitä, muuten epäonnistumme. Ja muuten ne epäonnistumme kaikilla äh, eri tavoin. Ja tämä on tietenkin äh, välineidemme ja politiikkamme suuri paradoksi. Ajatellaan nyt vaikkapa Ebolaa. Meillä on paljon rahaa, aika paljon, ja tiedämme mitä tarvitaan. Ja meillä on eri toimijoita, jotka kukin hoitavat eri asioita, mutta nyt tarvittaisiin tällainen koordinointikeskus, joka varmistaisi sen, että asioita tehdään siellä, missä niitä tulee tehdä silloin, kun niitä tarvitaan. Ja joskus äh, tarvitaan tällainen verkoston keskellä oleva toimija, joka huolehtii siitä, että kaikki toimii oikein. Lisäkysymys. Niin, te vastasitte, tai viittasitte Ebolaan, joka nyt on valtava katastrofi. Äh, kun ajatellaan Afrikkaa, Miten näette Euroopan ja Afrikan suhteiden kehittymisen tulevina vuosina? Onko teillä prioriteettina? Miten suhtaudutte ää, Afrikka-suhteidemme tulevaisuuteen? Mainitsitte Ebolan. No, ensinnäkin haluaisin, että Afrikkaa ei nähtäisi vain tai ei yksinomaan ongelmana ää, yhtenä ongelmana ongelmien luettelossa. Afrikalla on valtavaa potentiaalia demokratian, väestön suhteen, talouden suhteen, energian suhteen, ympäristöön suhteen ja inhimillisen kehityksen suhteen, joten minä näkisin Afrikan kumppanina eikä vain tukemme, lahjamme vastaanottajana, joten minä todella uskon, että meidän täytyy tehdä työtä yhdessä Afrikan kanssa, eikä että menemme tekemään työtä Afrikkaan. Bent Lange. Dankeschön, Herr Bent Lange. Kiitos puheenjohtaja Rova Mogherini. Tehän uudessa tehtävässänne olette vastuussa myös äh, eri politiikan alojen äh, johdonmukaisuudesta ottaen niin huomioon vaikkapa myös kauppa. Tähän äh, kolmeosainen kysymys. Miten aiotte tätä toimiemme johdonmukaisuutta, erityisesti sopimuksen artikla 21 ähm, huomioon ottaen äh, huolehtia kauppapolitiikan mukaan ottamisesta. Toiseksi, toinen kysymys, äh, oletteko valmis kauppaetuisuusjärjestelmään menetelmiä vetämään pois tai jo siinä tapauksessa, että kumppanit rikkovat vaikkapa ihmisoikeuksia, työoikeuksia tai muita. Ja kolmas kysymys, miten ulkosuhdehallinto huolehtii entistä paremmin kauppasopimusten täytäntöönpanosta sekä valvonnasta? Yes, thank you. Kiitos. Tämä on ala, jossa tarvitaan paitsi läheisempää yhteistyötä Cecilian kanssa, myös teidän valiokuntanne kanssa, kun ajatellaan näitä sopimuksia, jotka ovat hyvinkin strategisia. Ne ovat tärkeitä paitsi kaupan suhteen ja ulkopolitiikan suhteen myös muuten. Joten meidän tulee kyllä kollegiossa tehdä yhteistyötä niiden asioiden suhteen, joihin viittasitte aivan ilmeistä on, että kauppasopimuksissa ja suhteessa mukana on ihmisoikeusulottuvuus ja ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet voidaan ottaa huomioon muun muassa tekemässä, tekemällä yhteistyötä YK eri erityisvirastojen kanssa, jotka näistä ovat vastuussa ja tietenkin koordinoimalla koko komission työ- ja tehtäväkenttä. Ja tässä työssäni tulen Varmaan minulla menee muutama viikko, voiko sanoa, että sata päivää, kun arvioin sisäpuolelta, miten me tätä työtä teemme, mitä voidaan tehdä paremmin, mitä voidaan korjata, keskipitkällä aikavälillä tai lähitulevaisuudessakin. Kyllä minä voisin konkreettisia vastauksia yrittää antaa nytkin, mutta olen nyt ihan rehellinen ja erityisesti kun ajatellaan ulkosuhdehallinnon toimintaa, niin kokemukseni, kokemukseni perustuu toimintaani ministerinä tai sitten näihin tausta-asiakirjoihin, jotka olen lukenut. Hyvä niin, mutta eihän se riitä. En niiden pohjalta voi vastata. Oliko vielä lisäkysymystä? Ei. Hyvä, kiitoksia. Sitten jäsenten kysymykset. Minuutti kysymys, kaksi vastaus. Arnaud Danjean, EPP. Rauva korkea edustajaehdokas. Puhuitte siitä, että puolueistuspolitiikka on tervetullutta. Se on ollut vähän passikuviosta, ainakaan siellä on ollut ilman sen etusijalla, kun ei ole ollut mitään polttavaa strategista kontekstia ei ole sellaisia budjettileikkauksia. Nyt vastuu on erityisesti jäsenvaltiolla. Ja teillä on rooli tehdä aloitteita ja suunnata keskustelua, mikä on tärkeää. Ja näissä puitteissa tässä on vähän li, usein liian helppoa ideologista ajattelua. Että ei ole pitää olla aina siviilimissioita ja pitää luopua kaikista sotilasmissio vaatimuksista NATO semmoista puitteissa, mikä tekee EUsta superkansalaisjärjestön tavalla ilman sotilaallista ää, kunnianhimoa, vai onko sotilaallisella toimilla sijaa tässä? Kiitos kysymyksessä. Ää, EUlla on perussopimusten mukaan roolissa tällä alueella. Se ei sitä tee tällä hetkellä. Olisi hyvä ajatella, harkita tätä uudelleen. Tällaisia viitteitä on tullut viimeisestä Eurooppa-neuvostossa. Mä tiedän, että tulee olemaan minun erityistyötäni antaa jatkoa tälle päätökselle. Ja meillä tulee olemaan mahdollisuus heinäkuussa arvioida tätä uudelleen ja myöskin luoda käytännön toimia. Meidän täytyy erityisesti ponnistella siihen, että puolustuspolitiikan ja muiden komission toimien ää, osat natsaavat paremmin sekä sotilas- että siviiliosat. Meillä on jo sotilasmissioita ja oman kokemuksen mukaan ne jotka, sotilasmissiot, jotka meillä on, toimivat oikein hyvin. Tämä on myös kiinni poliittisesta tahdosta. Tiedätte paremmin kuin minä. Tunnette jäsenvaltiot paremmin kuin minä. Tämän parissa on työskenneltävä paljon. Tulee olemaan Euroopan puolustusviraston johtaja. Tulee käymään näissä missioissa ja työskentelemään paljon puolustusministeriöiden kanssa. On tärkeää työskennellä muiden kumppaneiden kanssa – erityisesti Natan, mutta ei ainoastaan. Lissabonin sopimus tarjoaa mahdollisuutta, jota ei ole välttämättä käytetty. Seuraavan viiden vuoden aikana tulen katsomaan, jos on poliittisia äh, oloja, niin sen toteuttamiseksi tulen täysin käyttämään niitä. Sarjus Volski, EPP. Kiitoksia. Kysymykseni kuuluu, miten aiotte lopettaa Venäjän Ukrainan invaasion, jos ette lisäämällä sanktioita ja myymällä aseita Ukrainalle? Ja puolatteko te molempia vaihtoehtoja, koska diplomatia ei toimi? Me emme halua sotilaskonfrontaatiota, aselepo ei toimi, aggressiot jatkuvat, Minskin sopimusta pidetään venäläisten mielestä naivina diplomatiana. Eli miten aiotte valmistautua pahimpaan tilanteeseen? Aiemmin sanoitte, että te jotenkin luotatte siihen, että asiat hoituvat, mutta strategioiden viisaus, ja teidän pitäisi olla strategi, strategisti, on siinä, että pitää valmistautua pahimpaan vaihtoehtoon. Ja miten aiotte tämän itäisen politiikan, joka on Akilleen kantapäämme tällä hetkellä, miten aiotte muuttaa sen vahvaksi nyrkiksi? No, mielestäni tämä, siis sotilaalliset, sotilastahothan sanovat, että valmistaudutaan pahimpaan ja toivotaan parasta. Onko tämä pelkästään italialainen sanonta? No näin minä aion tehdä. Mielestäni meidän täytyy tehdä työtä päivästä toiseen, päivät pääksytysten, Ukrainan viranomaisten kanssa, Poroshenkon kanssa, ja yrittää saada hänet itse ponnista, hänen omat diplomatian ponnistuksensa toimimaan. Meidän täytyy saada Ukrainan presidentin ponnistukset toimimaan ja uuden parlamentin ponnistukset toimimaan. Ja kyllä tämä on mielestäni meidän roolimme. Eli meidän täytyy valmistautua pahimpaan ja se täytyy toteuttaa eri tasoilla. Minä en usko siihen, että sotilaspuolella tämä on asianlaita. Jopa äh, Walesin NATO-huippukokouksessa ei lähdetty siitä, että äh, Ukrainan kriisiä voitaisiin ratkaista sotilaallisesti. Meidän täytyy kuunnella itse ukrainalaisia. Heillä on, äh, heidän täytyy ottaa haltuunsa tämä tilanne ja mm, heidän täytyy luottaa myös meihin, että me annamme heidän hankkiutua eroon tästä kriisistä, mutta toki tarvitaan, meidän täytyy tehdä työtä energia energian saralla ja ehkä täytyy jossain vaiheessa myös tiukentaa sanktioita, jos asiat pahenevat. Jos asiat paranevat, voimme poistaa sanktiot, pakotteet. Se on, sellaista joustoa meillä on, mutta meidän täytyy enemmän ja enemmän tukea niitä poliittisia ponnistuksia, joihin Ukrainan johto on ryhtynyt. Ja onhan se mahdolli- vaikeaa, miltei mahdotonta, mutta jos me emme se ole ukrainalaisten takana auta heitä lutviutumaan tästä todella mutkikkaasta poliittisesta tilanteesta. Talvesta voi tulla painajainen niin taloudellisesti kuin energia, energiankin saatavuuden kannalta. Vaalit ovat tulossa, kun maa, maalla, maassa on sotaa. Ja jos me emme kuuntele, kun he sanovat, että täytyy löytyä poliittinen ratkaisu, niin kuka sitten? Kiitoksia. Seuraavaksi Maria Gabriel. Rava korkeudustaja arabikevät loi vähän kaikuja, mutta nyt se on etääntynyt. Meillä pitäisi olla maakohtainen lähestymistapa, mutta tässä me emme saa ulohtaa alueellista lähestymistä erityisesti pitkällä aikavälillä – me äh, emme halua, että naapurit ovat epävakaita, haluamme nähdä kehitystä. Ja kysymykseni on, onko teillä ehdottaa toimintaa suunnitelmaa alueen vakauttamiseksi ja mihin aloitteisiin voisi ryhtyä yhteisen nyky politiikassa haasteeseen, yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi. Ja sitten Afrikan uskonnollinen äh, militantismi, siis, miten voitte taistella tätä Afrikasta radikalismia vastaan, jotta se näyttää tällä hetkellä erityisesti ruokkivan? Meidän täytyy erityisesti tukea niitä ma- aluemaita, jotka ovat onnistuneet. Ja näin ei välttämättä ollut. Mainitsin Tunisian, Marokon, on perus kysymystä käytämme EUn, on e toimia, mutta myös tätä 5 plus 5 lähestymistapaa, joka on toiminut hyvin Libyan kriisitapauksessa. Se mahdollistaa sen, että meillä on saamassa pöydässä EU-maan naapurit, arabimaat ja afrikkalaiset. Uskon, että välimerellinen arabimaailma, siellä on erilaisia muotoja, melkein aina samat toimijat ja erilaisia kriisejä. Ei siellä ole yhtä formaattia kaikkiin tapauksiin. Äh, jos me nyt lähestymme lähinnä politiikassa, ja meillä on muita toimijoita, joiden kanssa täytyy toimia, jotka täytyy ottaa huomioon. Jos puhutaan sitten Libiassa tai Marokosta tai Tunisiasta, niin täytyy sitten katsoa näiden maiden etelärajoille. Ja olisi hyödyksi, jos EU ymmärtäisi, että se on toimija täällä ei vain maakohtaisesti, vaan EU EUna on Välimeren ja lähi toimija. Lopetan tähän toivottavasti voin vastata muihin kysymyksiin toisessa yhteydessä. Seuraavaksi Rova Kalniette. Kiitos. Komission jäsenehdokas. Kaksi kysymystä Yhteensä eurooppalaiset käyttävät vain 18 prosenttia sotilasmenoista maailmanlaajuisesti. Kymmenen vuotta sitten tämä oli vielä 30 prosenttia ja tämä on kyllä johtanut siihen, että rajaa alueemme ovat nyt äh, varsin heikossa asemassa. Pienet vihreät miehet saattavat tulla. Ja minkälaista politiikkaa te aiot aiotte eh, ehdottaa, jotta saataisiin vahvistettua yhteistä eurooppalaista puoluepolitiikkaa? Toinen kysymykseni liittyy eh, tähän samaan, kun puhutaan itäisen kumppanuuden eh, maista, miten niistä saadaan vakaampia demokratioita, jotka perustuvat oikeusvaltioperiaatteeseen, kun Venäjä samalla yrittää neuvostovaltaa siellä vahvistaa. Kiitoksia. Kun puhutaan puolustusbudjetista, niin sehän on moni, kaikissakin jäsenvaltioissa jo pitkään vellonut keskustelu. Ja meidän täytyy tehdä työtä, erityisesti täällä Euroopan unionissa, ei niinkään sen, äh, se, kuinka paljon rahaa käytetään, ole meidän käsissämme, mutta se, mitä tällä rahalla saadaan, on meidän käsissämme. Ja siksi korostinkin tarvetta vahvistaa puolustusyhteistyötä. Sehän on strategisesti äh, keskittämistä niin, että saadaan yhteisiä voimavaroja keskitettyä ja käytettyä yhdessä. Ja äh, jos olemme tehokkaita, haluamme olla tehokkaita, niin meidän tulee käyttää sitä kapasiteettia, mitä meillä on mahdollisimman hyvällä tavalla. Näin puolustusministerit sekä EDA puolustusvirasto voivat tehdä yhteistyötä ihan konkreettisesti. Ja kun sitten yritetään tätä Venäjän vaikutus valtaa lieventää eh, itäisessä naapurustossamme, niin tässähän on ihan kulttuuriidentiteettiin liittyvä ero. Ja yritys, mm, joka Venäjällä nyt on käynnissä, eh, pyrkii varmaan osoittamaan, että eh, kääntyminen kohti Eurooppaa on näiden maiden ihmisille huono valinta. Ja siksi kovasti korostankin näiden maiden siirtymäkauden vahvistamista ja tukemista, jos onnistumme yhdessä osoittamaan ihmisille, kansalaisille, että kääntyminen kohti Eurooppaa on hyväksi näille kansalaisille. Nyt vaikkapa Moldovan vaalit ovat juuri tulossa, vaikeat vaalit, äh, samoin Georgia, Ukraina tietenkin. Jos onnistumme saamaan aikaan hyvää näille ihmisille, niin onnistumme varmasti houkuttelemaan heitä kääntymään kohti Eurooppaa. Myös sellaiset yhteiskunnan osat, jotka tällä, tänä päivänä vielä ajattelevat ihan toisin. Das Wort hat Seuraavaksi Lorenzo Cesa. Ministeri Mogherini, voi... Ministeri Mogherini, haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että te edustatte maatani Euroopan komissiossa. Olen aivan varma siitä, että teistä tulee hyvä kumppani myös meille. Tiedän, että te olette aina olleet kiinnostuneet, kiinnostunut politiikasta, olette erittäin pätevä ja tunnet Euroopan unionita, unionia. No, tämä sanottuani kysymys. Kun ajatellaan Lähi-idän uskonnollisia vähemmistöjä, ihmisiä, joita vainotaan, tai jotka ovat uhattuina, Irakissa muun muassa, he joutuvat lähtemään kodeistaan, koska tuntevat olonsa vainotuiksi. He, he, he kokevat, että heidän, he ovat uhattuja kristinuskonsa vuoksi. Haluan tietää, mihin toimiin aiotte ryhtyä heidän auttamiseksenne. Kiitoksia äh, tästä tuesta, jonka ilmaisitte kysymyksenne alussa. Haluan minäkin äh, kiittää teitä siitä työstä, jota Euroopan parlamentti on tehnyt, ja toivottavasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä jatkossa. Niin, äh, tämä on erittäin tärkeä tehtävä, tämä Euroopan parlamentin tehtävä, koska te täällä teette yhteistyötä Euroopan tasolla ja toki meidän täytyy lähteä siitä, että jokaisen vapaus, niin uskonnonvapaus kuin kaikki muutkin vapaudet toteutuvat Euroopassa ja maailmassa. Ja siksi on erittäin tärkeää toistaa se, mitä aiemminkin on jo sanottu, nimittäin se, että uskonnon vapaus on universaali arvo, joka kuuluu kaikille ja Lähi-idässäkin se täytyy toteutua. Me, mitä sitten voimme tehdä erityisesti nimenomaan Lähi-idässä ja tietyissä Afrikan maissa? Tietenkin meillä on ihmisoikeus erityis lähettiläs, ja tehän tiedätte, että on erittäin tärkeää näissäkin asioissa tehdä yhteistyötä lähtömaiden kanssa ja, ja konkreettisella tavalla. No jos vielä on aikaa, niin voin sanoa seuraavan. Toinen tärkeä asia, ja tämä liittyy paitsi Irakkiin myös muihin maailmankolkkiin, kun ajatellaan humanitaarista apua, niin sen täytyy tulla koko yhteisöltä ja sen täytyy saavuttaa kohteensa. Siksi meidän täytyy tehdä, minun täytyy tehdä humanitaarista apua, humanitaarisesta avusta vastaavan komissaarin kanssa yhteistyötä. On erittäin tärkeää, että teemme yhteistyötä myös vastaanottajamaiden kanssa. Toinen asia on sitten avun toteuttaminen. Sen täytyy myös toimia. Kiitos. Herzlichen Dank. Die Sydämiset kiitokset. Tämä, tämä Chesan viimeisen EPP-edustajan kysymys oli niin mukava kysymys. Ja nyt tuleekin sitten Demarien ensimmäinen kysymys. Antonio Panzeri. Eh, Kiitoksia. Rova Mogherini. Perusoikeuksien peruskirjassa todetaan, että Euroopan unioni asettaa ihmisen toimintansa keskiöön. Meidän täytyy aina lähteä siitä, että mitä teemmekin, niin ihmisen, ihminen on kaiken keskiössä. Se, mitä nyt maailmassa tapahtuu esimerkiksi Välimeren alueella, ei välttämättä että osoita, että tämä ihmisoikeusperuskirjan lause on toteutunut. Te olette sanoneet, että tarvitaan jonkin verran aikaa, jotta saadaan aikaan strukturoitu lähestymistapa, mutta ehkä meidän täytyy todella alkaa määrittelemään uutta strategiaa ja Euroopan parlamentti täytyy ottaa siinä mukaan. Ensinnäkin täytyy pohtia, mikä on Euroopan unionin korkean edustajan rooli koko tässä asiassa ja miten, miten voidaan ko- koordinoida kaikkien komission jäsenten ja osastojen yhteistyö, että kaikki osallistuvat tähän yhteisen tavoitteeseen. Niin, kyllä tähän varmasti muutamia kuukausia menee ennen kuin strategiaa aletaan toteuttaa, mutta me teidän kanssanne ja erityisedustajan kanssa tulemme kyllä syventämään tätä keskustelua, käymään tätä keskustelua. Itse olen sitä mieltä, että erityisedustajan työ on ollut, tuottanut myönteistä tulosta ja minä pidän tätä työtä erittäin tärkeänä. Kun ajatellaan ihmisoikeuskysymyksiä, ihmisoikeus asioita, niin ei se ole mikään ulkopolitiikan oheispiirre, vaan se on koko meidän politiikkamme ydin. Jos täytyy valita vakauden ja ihmisoikeuksien välillä. Tällainen kysymys on joskus esitetty, mutta kyllähän vakaudenkin ytimessä ovat ihmisoikeudet. Ja kun ajattelen, että olen komissari, joka on vastuussa siis ulkoasioista, niin se on tärkeää, mutta se on tärkeää myös sille komissaarille, joka on vastuussa sisäasioista. Meidän on pidettävä huoli siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat EUn rajojen sisällä. Ja on tärkeää, että eh, ne vaatimukset, joita me edellytämme muilta mailta, ne toteutuvat myös meidän eh, kotitantereillamme mitä sitten ihmisoikeuksien eteen vielä voida tehdä, niin kyllä vastaukset ovat paitsi institutionaaliset, ne edellyttävät myös rakentavaa keskustelua kansalaisyhteiskunnan kanssa niin Euroopassa kuin kolmansissakin maissa. on otettava huomioon ne tahot, jotka tekevät kaiken konkreettisinta työtä ihmisoikeuksien parissa. Ajattelen myös tässä lehdistön vapautta. Sen eteen täytyy tehdä myös naisten oikeuksien eteen täytyy tehdä kovasti työtä, koska naisten osa maailmassa on erittäin on, on tärkeä asia. Ja meidän on tärkeää rakentaa verkostoja ja liittoumia kansalaisjärjestöjen kanssa niin Euroopan unionin sisällä kuin Euroopan unionin ulkopuolellakin. Vain tällä tavalla ulkopolitiikkamme on tehokasta ja uskottavaa. Kiitoksia sitten herra Pasku. Mogherini. Uh, many times the EU has... Jota monen kertaan kritikoita poliittisen tahdon puutteesta, erityisesti turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä – Osittain tämä johtuu jäsenvaltioiden eri uhkakuvista ja siitä, että ei olla riittävän herkkiä toisten huolenaiheelle. Teidän mielestänne voidaanko EUn äh, uusi puolustusstrategia nykytilanteen valossa muutettu vastaamaan tähän haasteeseen? Toivonpa niin. Tuossa on helpoin vastaus. Tartun tähän kysymykseen vähän aikaisemmin. Olisi erhe ajatella, että muiden kohtaamat uhat eivät vaikuttaisi koko EU-hun. Jos yksi kohtaa uhkaan, kaikkien täytyy nähdä tämä uhka. Tämä mielipiteeni. Ja siksi sanoin, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota itään ja etelään yhtä aikaa ja lopettaa tämä paradoksi, että it, täytyy ajatella vain jotakin. Meillä on varaa valita. Ongelmia tulee idästä ja länne etelästä. Molempiin täytyy tarttua. Siksi sanon, että yritän aloittaa näistä rakennuspalikoista. Jos haluamme miettiä turvallisuusstrategia ja visiota, jonka halu, sitä visiota, jota haluamme turvata omamme ja myös muiden maailman ihmisten turvan haluamme taata. Ja siellä voimme jakaa myös hyvin paljon, mitä tulee uhkien näkemiseen uhkakuviin. E gentile alto rappresentante Arvon <clears throat> komissaari ehdokas, tulevina kuukausina me joudumme siis me joudumme tulevina kuukausina Italiassa kohtaamaan tämän pakolaisongelman, joka on erittäin tuskallinen ja kauhea. Se koskee paitsi Italiaa myös kansainvälis- se on osa kansainvälistä politiikkaa. Miten me voimme eh, suojella näitä ihmisiä ja hallita tätä pakolaisvirtaa? Minä tiedän, että te olette määrätietoinen ja pätevä ja olen, uus, olen varma siitä, että te teette parhaanne ratkaista tämän tilais, til, til, tilanteen ratkaisemiseksi, koska tässähän ei ole kyse ainoastaan äm, kahden välisistä suhteista Italian ja muiden maiden kanssa, vaan EUn täytyy esittää jonkinlaista roolia tässä. Minkälaista? Kiitos. Kuten olen sanonut, niin Italian ulkoministerinä, ja minähän olen ministeri joka päivä ja joka ikinen päivä pyrin löytämään ratkaisua tähän ongelmaan. Ja pyrin, jos parlamentti hyväksyy minun komissaariehdokkuuteni, pyrin myös siinä roolissa toimimaan tämän ratkaisun, tämän ongelman ratkaisemiseksi kaikilla tasoilla. Niin Schulz kuin Ashton kuin Barroso kuin Brockkin ovat kiinnittäneet huomiota tähän ongelmaan. Tässä on kyse jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisestä ristiriidastakin. Meidän täytyy ensinnäkin toimia, jotta voimme edistää kansainvälisen oikeuden mukaisesti, siis kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, mutta voimme suojella ähm, ihmisoikeuksia. Meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että kaikkien osapuolten ähm, rooli toteutuu niin EUn kuin muidenkin. Ja mitä me voimme tehdä, voidaksemme eh, helpottaa it- e-, esimerkiksi Italian ja Intian välistä, välistä dialogia eh, Italia ja Intia eh, koskevassa ongelmassa, niin Ashton kuin Barroso kuin muutkin ovat korostaneet sitä, että että, että myönteisen ratkaisun löytäminen olisi omiaan helpottamaan ylipäänsä suhteitamme Intian kanssa. Assis. Kiitoksia seuraavaksi Eera Assis. Signora Mogherini, na sua Kiitoksia. Rova Mogherini, tuossa alkupuheenvuorossanne viittasitte myös Euroopan unionin ja Etelä-Amerikan suhteiden merkitykseen. Kysyisin, mihin aiotte ryhtyä, jotta päästään umpikujasta, mitä tulee EUn ja Merkosurin väliseen assosiaatiosopimukseen, joka prosessina on itse asiassa ollut jäissä jo 90-luvulta alkaen ja minun mielestäni tässä kyse on paljon muustakin kuin vain talouspolitiikasta ja kauppapolitiikasta. Tuolloin aikoinaanhan tälle vapaakauppasopimukselle annettiin kovasti merkitystä, sitä panostettiin kovasti ja samoin nyt ollaan neuvottelemassa vapakauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa ja monien muiden kanssa. Kyllä Merkosuur on hyvin tärkeä kumppani. Mitenkäs tärkeänä te sitä pidätte? Kiitoksia, herra Pelder. Ei vaan ensin vastaus, rouva Mogherini. No niin, olen pahoillani. Tosiaan voitte vastata Federica. Posso rispondere in italiano, tra, tra le lingue e la... Voinko vastata italiaksi, koska näiden välimerellisten kielten välillä valitsen italian. Niin kaksi kuukautta sitten eh, Santiago del Chilessä eh, keskustelin juuri nimenomaan tästä asiasta Salakin pääsihteerin kanssa, ja tuolloin sanoin, ja siitä on varmasti jonkinlainen pöytäkirjamerkintäkin, Sanoin, että Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden suhteet voivat vielä syventyä, niistä voi tulla erittäin tärkeitä. Meillä on yhteistä, yhteistä historiaa, yhteistä kulttuurista taustaa. Myös poliittisesti meillä on sellaisia rakenteita, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä, mutta ymmärrämme toinen toisiamme aika helposti. Kuitenkin meiltä puuttuu tapahtuu joskus äh, poliittista investointia meidän puoleltamme ja myös tietysti latinalaisen Amerikankin ähm, puolelta. Äh, sellaista investointia, jonka myötä tästä kumppanuudesta ähm, tuli, saataisiin todella toimivaa. Siksi kun ajattelen Mercosuria ja muita alueellisia organisaatioita, jotka ovat läsnä äh, latinalaisessa Amerikassa, niin toivon, että jokainen oma, omalla omin vastakkaisella tavallaan tekisi työtä energisemmin niin, että saisimme tämän tavoitteen toteutettua, siis latinalaisessa Amerikassa ja Karibian maissa. Huippukokous, siis EU-selak-huippukokous kesäkuussa voisi olla kerrankin sellainen, että ei aina toteutettaisi tätä business as usualia negatiivisella, negatiivisessa mielessä, vaan myönteisessä niin, että lanseraisimme ähm, lanseeraisimme uudestaan, käynnistäisimme uudestaan yhteistyön, äh, omaksuisimme todellisen tahtotilan tehdä yhteistyötä. Herr Seuraavaksi herra Pelder, olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja mm, Rova Mogherini, sopiko, että puhun hollantia? Niin, kun ajatellaan äh, niin alueellista kuin ihan maailmanlaajuistakin äh, tilannetta, ISIS, Hamas, Hizbollah, äh, Al-Qaida, epävakauttavat tilannetta tällä hetkellä Lähi-idässä on hieman erilaisia turvallisuus etuja, intressejä ikään kuin jäsenvaltioilla ja Euroopan unionilla, joten mitenkäs tämä konkreettisesti tulee näkymään siellä? Kiitos, olkaa hyvä. Kyllä olen samaa mieltä siitä, että uhat ovat merkittäviä eri puolilla, mutta Nämä uhat kohdistuvat ennen kaikkea niihin ihmisiin, jotka elävät näillä alueilla. En tiedä, oletteko samaa mieltä kanssani tästä. Ensikädessä Isiksen uhreja ovat äh, muut muslimit, myös kristittyjä on joukossa ja muita yhteisöjä, mutta merkittävin äh, uhri ovat muslimit. Ja tämä on kyllä sellainen näkymä, joka meidän täytyy ymmärtää. Kulttuurinen viesti, jonka välitämme tänä päivänä Mm, varmaan osa strategiaa on kohdata haaste. Isiksen taustalla on ajatus siitä, että kun Isis väittää tai julistautuu valtioksi tuhoamalla samalla valtiokonseptin, rikkomalla rajat, poistamalla rajat ja käyttämällä uskontoa muita ja muita uskontoja vastaan islamissa tai missään maailman uskonnossa tälle toiminnalle ei ole pohjaa. Ja kulttuurinen viesti, joka erityisesti Euroopasta tulee, on hyvin voimakas väline uhan torjumiseksi. Meillä on muitakin välineitä, kuten sotilaallinen väline. Tällä hetkellä se on jäsenvaltioiden käsissä. Jotkut ovat päättäneet sitä käyttää, toiset eivät, jotkut eri tavoin. Ja mielestäni tärkeää on ja mitä tekisin tulevaisuudessakin uudelleen, oli ja on luoda yhteiset puitteet Euroopan unionille – jotta se voi toimia puhaltaen yhteen hiileen. Meillä on kapasiteettia, joka edelleen on jäsenvaltioiden käsissä, mutta jos tätä kapasiteettia ja näitä päätöksiä käytetään ja tehdään yhteisen strategian puitteissa, niin ponnistelumme johtavat parempiin tuloksiin ja näin emme puhu eri äänillä ja lähde eri suuntiin. Sitten on tuo humanitaarinen ulottuvuus, se on valtava ja se saattaa lietsoa. Ai anteeksi, aika loppui. Um, uh, Madam uh, High Rep Designate, I'm speaking on behalf... Niin, minä puhun ECR-kollegani Jeffrey van Ordenin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle, mutta hän pyysi, että esittäisin tämän kysymyksen hänen puolestaan. Mitkä sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sotilastoimet ovat sellaisia, joita EUn täytyy toteuttaa, koska NATO tai halukkaiden maiden koalitio ei voi niitä toteuttaa. Ja toiseksi, oletteko sitä mieltä, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoite on poliittinen niin, että edistetään eurooppalaista integraatiota ja autetaan EUsta tulemaan globaali poliittinen toimija? No, minä olen sitä mieltä, että ne operaatiot ja ne missiot, joita meillä on, eivät ne se, ei niitä sen vuoksi toteuteta, että muut eivät niihin pystyisi, vaan koska on hyvä, että me toteutamme niitä. En tiedä, vastasiko tämä teidän kysymykseenne, mutta ei meidän lähestymistapamme ole se, että me toimimme ainoastaan, jos muut eivät pysty, olipa kyse jäsenvaltiosta tai Natosta. Ja toisaalta meillä on missioita ja operaatioita, jotka, joissa teemme hyvin tiivistä yhteistyötä Naton ja jäsenvaltioiden operaatioiden ja missioiden kanssa, joten tällainen integroitu lähestymistapa on viisas poliittisesti ja hyvä. Ja mikäs toinen kysymyksenne olikaan? Ai niin. Niin, niin, niin. Kyllä, kyllä, kyllä. En minä käyttäisi kauheasti aikaa sen kyseenalaistamiseen, miksi tehdään, vaan pikemminkin keskittyisin siihen, miten voidaan toimia hyvin ja järkevästi. Voi olla, että tässä tullaan rakentaneeksi yhteistä ö, visiota tai ö, omistajuutta, mutta eihän tässä ole kyse siitä, että tarvitsemme jotain, jotta pysyisimme yhdessä, vaan meidän täytyy tehdä jotain hyödyllistä ihmisten turvallisuuden ja yleisen turvallisuuden eteen. Seuraavaksi herra Demesmaker. Kiitos puheenjohtaja, jos sallitte, minäkin puhun hollantia. Palaan vielä hiukan tuohon pyrkimykseen asettaa ihmisoikeudet ulkoisen toimintamme keskeyteen. Kun ajatellaan kidutuksen vastaista sopimusta, se on ollut voimassa jo 30 vuotta, mutta valitettavasti tilanne heikkenee, pahenee tällä hetkellä. Ja itse asiassa ihmiset eikä EU ei ole sitoutunut nostamaan kidutusta ja pahoinpitelyä todella esiin. Korkeana edustajana olisitteko valmis nostamaan nämä asiat esityslistallemme? Toinen kysymys. Falun Gongin jäsenet Kiinassa. Meillähän on tästä päätöslauselma Kiinan tulee lopettaa käytäntönsä näiden vankien, kuten Falun Gong-vankien suhteen, ja poliittiset vangit tulisi vapauttaa. Olkaa hyvä. Kyllä. Olen halukas nostamaan esiin kidutuksen mm ja ylipäätään ne ihmisoikeuskysymykset todella politiikkamme ytimeen. Minä tekisin työtä. Ensinnäkin meillä on hyvin paljon toimielimissä, mutta myös kansalaisyhteiskunnassa tietotaitoa ja minä puhuin tällaisen liittoutuman koolle kutsumisesta. Meidän täytyy myös vahvistaa voimannuttaa kansalaisyhteiskuntaa näissä maissa – joissa kidutusta ilmenee. Mutta todella siis ennen kaikkea meidän täytyy saada aikaan ero entiseen nähden. Ja sama koskee Kiinaa ja olen aivan varma siitä, että tämä tulee olemaan yksi tärkeä aihe keskusteluissa Kiinan viranomaisten kanssa. Ja aion ottaa mukaan eri maita paitsi osoittamalla, mitä tulee muuttaa, tekemällä yhteistyötä niin, että tiettyjä politiikkoja ja käytäntöjä saataisiin muutettua. Tämä on uskoakseni ihmisoikeusalalla kaikkein tehokkain toimintatapaa. Puhuitte Falun Gongista. En ole ihan varma siitä, tuliko tuo tulkkaus ihan perille No, minä tässä 20 sekuntia, kun minulla on näin, vastaan vielä Hongkongin. Olen aika tyytyväinen siihen, että meillä on nyt aika hyviä uutisia pikemminkin kuin huonoja uutisia sieltä. Ja tämä on Hongkongin viranomaisten ja ihmisten, mutta myös Kiinan viranomaisten edun mukaista ratkaista vaalien, vaaleihin liittyvä kysymys, 2017 vaaleihin liittyvä kysymys tyydyttävällä tavalla. Herzlichen Dank, Frau Schake. Kiitoksia, Rova Schake. Kiitos, Rova korkeudusta. Ennen sanoin että ajattelepa isosti, mutta tämä ei EU myös toimii päättäväisesti. Mä mainitsin äh, äskettäin, että Iran voi olla rakentava kumppani, mutta kysymykseni on, miten, miten näette itse osoitasi näissä P5 plus 1 neuvotteluissa? Ja miten varmistat, että EU vieläkin pyrkii edistämään Iranin kansan ihmisoikeuksia ja että se ottaa kysymyksiä tehokkaasti esille ja niin, että kaikki mene ydinneuvotteluihin, joiden suhteen olet optimistinen, ne saattavat loppua pian tai sitten ne saattavat kestää todella pitkään, jos kattavaa sopimusta ei synny. Paljon kiitoksia kysymyksestä. Sanoin, ja uskon yhä, että Iran saattaa esittää rakentavaa ja saattaa esittää tuhansa roolia alueella. Siksi on oikeus, oikein ottaa Iran mukaan nähdäksemme, haluaako se sen sijaan, että se pilaisi pelin, haluaako se olla osa ratkaisua. Tämä jää nähtäväksi. Mutta on realistista ajatella, että pitää yrittää, niin kuin me Irakin suhteenkin tekisimme. Yritimme puhua aluemaiden kanssa. Sitten P5 plus 1 neuvottelut. Tiedätte, että neuvottelut jatkuvat ää, äh, marraskuun asti. Heinäkuun päätös tehtiin neuvotteluiden toisessa kierroksella jotta Katie Ashton voisi jatkaa roolia 24. marraskuuta asti. Se oli viisasta. Neuvottelija ei valita vaikeiden, hyvin vaikeiden neuvotteluiden viime metreillä. Olin puhunut Keitin kanssa, myös muiden ministeriöiden kanssa, myös Iranin ulkoministeri Arifin kanssa pari viikkoa sitten – Uskon, että joko sopimukseen päästään ennen 24. marraskuuta. Uskon, että on äärimmäisen hankala saada aikaan sopimusta tuon jälkeen. Ja toivonpa, että onnistumme saamaan sopimuksen tuohon mennessä aikaan. Ja tämä ei liity mitenkään ihmisoikeuksiin. Nämä asiat pitää e- erillään. Ihmisoikeudet ovat liian tärkeitä, jotta ne päästettäisiin minkään muuta neuvottelut tämän sisälle. He keskustelevat äh, ydinkysymyksestä ilman ottamatta huomioon Iranin alusta roolia. Sama koskee ihmisoikeuksia ja tulen aina ottamaan ihmisoikeuksia esille Iranin viranomaisten kanssa. Kiitos. Sitten Maura Barandiaran. Kiitos. Arvoisa korkea edustaja ehdokas, kysyn teiltä EUn ja Kuuban välisestä sopimuksesta, kahdenvälisestä sopimuksesta, joka pyrkii avaamaan kauppaa, jotta saaren oikeudellinen tilanne myös paranisi, demokraattinen tilanne paranisi. Nyt kuitenkaan neuvotteluissa ei puhuta Kuuban kansalaisten ihmisoikeuksista, perusoikeuksista. Kysyn teiltä ensinnäkin, Katsotteko, että Castron hallinnon talousuudistukset eivät ole kuin hyvin pintaraapaisupinnallisia? Toiseksi, aiotteko käynnistää rakent- todella rakentava vuoropuhelun Kuuban ihmisoikeustilanteesta Kuuban viranomaisten kanssa. Jos aiotte, niin miten valvotte tai valvoisitte näiden oikeuksien toteutumissa lauseketta ja miten Euroopan parlamentti olisi mukana tässä työssä. Lopuksi, Rova Mogherini, jos teidät, teidän nimityksenne vahvistetaan, toivon, että kaudellanne perusoikeuskirjan artiklat ovat tärkeämpiä kuin taloudelliset edut kaikissa päätöksissänne. Kiitos. Grazie. Eh, tornerò sicuramente... Kiitoksia. Jos päätätte hyväksyä minut, niin seuraavalla kerralla kyllä palaan tähän asiaan. Ja palaan seuraaviin vaiheisiin, joihin täytyy ryhtyä. Tässä vaiheessa voin jo sanoa seuraavan. Olen vakuuttunut siitä, että meidän kannattaa kannattaa tukea sitä, niitä taloudellisia uudistuksia, joita voidaan tukea. Olisi hyvä, jos uudistukset, uudistukset olisivat suurempia, mutta pienetkin ovat hy- hyviä. Ei meidän pidä ainakaan lannistaa niitä uudistuksia, joita on mahdollista tehdä. On hyvä, jos niitä viedään eteenpäin määrätietoisesti. Tietenkin olen valmis käymään rakentavaa dialogia eh, Kuuban viranomaisten kanssa ihmisoikeuksista. Meidän erityisedustajamme, ihmisoikeusedustajamme voi varmasti siinä olla hyödyksi ja voimme myös tehdä tätä työtä teidän kanssanne yhdessä. Kiitos. Paavo Väyrynen. Sitten Paavo Väyrynen. Mr. Chairman, Madame Mogherini. Puheenjohtaja Rova Mogherini, minulla on että politiikan johdonmukaisuuden painottaminen sisä- ja ulkopolitiikan kesken. Pidämme tavasta, jolla katsotte kaikki ilmansuunnat ulkosuhteissa ja politiikassa parlamentin pohjoisimpana edustajana arvostan sitä, että kiinnittää huomioon, että pohjoisen olettavat ja arktisen alueen, meillä on kysymys EUn globaalista roolista. Me olemme johtava voima maailmassa kolmella politiikka-alueella, kauppa, kehitys ja ympäristö. Meidän pitäisi kyetä vahvistamaan globaalia roolia koordinoimalla globaalia toimia tekemällä sitä johdonmukaisempaa. Uskot, että saatte tämän aikaa muiden komission jäsenten kanssa, jotka ovat vastuussa ulkopolitiikan kanssa. Ja miten saatte sen tapahtumaan? Uh, I will try. Yritän. Laitan kaiken energian siihen. Kunnianhimon kohottaminen. Kuten sanoit, me luultavasti uskottava ja luultavasti vahvin kaupan ympäristön kehityksen alueella, mutta nuo kolme ovat selkeä, selkeitä. On vaikea sanoa nyt, mitä näemme koordinoida. Tämä saattaa olla hyvin välimerellinen lähestymistapa, vaikka uskon tähän. Vaikka pahin alue on kaunis strateginen alue, uskon, että koordinaatio alkaa idätä jakamisesta – huolenaiheita prioriteettien välineiden jakamisesta. Siksi näemme, joska näemme kuukausittaiset tapaamiset sitten kesken, ei ainoastaan ulkoisen komissaarien, vaan mutta me sisäisten kysymysten komissaarit, joiden toimilla on ulkoisia vaikutuksia. Tämä pätee ympäristö, mutta myös kauppajan ja kehityspolitiikkaan, kun me olemme jakamaan visiota politiikkaa näemme, josko onnistumme saamaan koneen yhdessä toimimaan. Siinä haasta. Ja me poliittisesti annamme poliittista syötettä eri rakenneille. Jotka ovat vahvoja ja isoja. Ja niissä on voimaa ja taitoa työskennellä yhdessä. Ja tässä on haaste. Ja globaalit kysymykset. Uskon, että kun tarkastelemme Haitia tai Afrikan sarvea, Tämä on valtavaa. Me etenemme paloittain, jos saamme kaikki palat loksahtamaan yhteen. Tästä tulee relevantimpaa, näkyvämpää. etenemme poliittinen näkyvyys on myös osa politiikkaa. Mikä on näkyvämpää, on vahvempaa ja houkuttelevampaa. Ja globaalisti meidän täytyy tänä vuonna Limassa ja Pariisissa työskennellä samaa menestystä aikaan. Vaikea nähdä, että tulevaisuudessakaan tulisi menestystä. Kiitoksia. Seuraavaksi Ivo Vaikeolle. Tisti dan, kun ste Arvon komissari ehdokas, kun te olitte Lampedusassa, minä olin Addis Abebassa – ja tuolloin olin vakuuttunut siitä, että ne suuret pakolaismäärät, joita tänä päivänä nähdään, tulevat olemaan vielä suurempia tulevaisuudessa, jos me emme onnistu laatimaan hyvää strukturoitua politiikkaa Afrikan suhteen. Tässä kohtaa haluaisin kiittää teitä siitä, että aiotte tällaista politiikkaa valmistella. Toiseksi te korostatte kansainvälistä oikeutta. Jos Euroopan unioni on riittävän luja ja määrätietoisesti haluaa korostaa kansainvälistä oikeutta, niin silloin olemme paljon vahvempia, kun puhutaan vaikkapa vuodesta Karabahin tai Palestiinan ongelmista. Miten me aiomme käyttää niitä välineitä, joita meillä on käytössämme silloin, kun joku jättää noudattamatta kansainvälistä oikeutta? tai ei kunnioita sitä. Kiitoksia. Aika symbolista, että te olitte Addis Abebassa silloin, kun minä olin Lampedusalla. Minun mielestäni kaikkein, minun kaikkein suurimman vaikutuksen teki, kun tapasin uhrien, oli se, kun tapasin uhrien perheitä ja ylipäänsä niitä, jotka olivat jääneet henkiin. Minun ei niinkään tehnyt vaikutusta kuolleiden, siis niiden ihmisten lukumäärä, jotka olivat menehtyneet, vaan niiden henkilöiden lukumäärä, joka oli jäänyt henkiin. Mehän usein kiinnitämme huomiota tragedioihin, kuolemantapauksiin, merihätään, mutta emme kiinnitä huomiota niihin, jotka ovat jääneet henkinen, mitä he ovat ko- kokeneet traagisia tapahtumia, kidutusta. Suurimmassa osassa tapauksista, kun ihmisiä tulee vaikkapa Lampedu, Libyasta Lampedusaan, he ovat todellakin turvapaikanhakijoita, eivät mitä tahansa pakolaisia, vaan henkilöitä, jotka pakenevat äärimmäistä köyhyyttä ja kurjia oloja. Me tarvitsemme todellakin strategiaa Afrikan suuntaan, Afrikan vuoksi ja itsemme vuoksi. Entäpä kansainvälinen oikeus, olemmeko valmiita käyttämään sen välineitä? Kyllä, Varmasti voimme olla valmiita käyttämään sen välineitä, mutta ennen kaikkea meidän täytyy luoda olosuhteet. Olosuhteet, joiden puitteissa voimme meidän täytyy luoda olosuhteet, joissa emme tarvitse kansainvälisen lain oikeuden välineitä. Kun katsotaan niitä kriisejä, joita meillä on ympärillämme, niin osa niistä, kuten vaikkapa tämä Israelin ja Palestinan konflikti, ovat sellaisia, jotka ovat olleet iki aina. Minä olen kasvanut itse niin, että aina on ollut kriisi Palestinassa. Mutta sitten on ollut sellaisia kriisejä, jotka olisi voitu ennaltaehkäistä, jos olisi toimittu ajoissa. Ja niin meidän täytyy Euroopan unionina erityisesti tehdä. Ei sitä, miten sanktioimme, minkälaisia pakotteita annamme jälkikäteen, vaan miten ennaltaehkäisemme kriisit. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kuso Permui. Kiitos. Rouva Mogherini, Irakin ja Syyrian tilanne johtuu politiikasta viimeisten 20 vuoden aikana. Bernardo Berto Lucci varmasti nyt tänä päivänä sanoisi, että islamilainen integrismi niin kuin fasismikin ei ole syypä vaan länsimainen toiminta on johtanut tähän ja länsimainen toiminta on voittanut. Se on voittanut öljyssä, se on voittanut ja aina pahimman hinnan ovat maksaneet nuoret ja kansat, jotka ovat joutuneet kärsimään. Nyt tämä, kukaan ei voi yllättyä siitä, että ISIS on nostanut päätään vuosien sodan jälkeen, jota länsi on tukenut. Lisää aseitako sinne tulee syöttää, niinkö todella Irakin ja Syyrian kriisi ratkaistaan? Entäpä niiden alueellinen koskemattomuus? No. Niin, olipa kyse sitten Irakista tai Syyriasta, niin nämä ovat perustavaa laatua olevia äm, ongelmapesäkkeitä. Ja lienemme yhtä äh, mieltä siitä, että meidän velvollisuutemme on auttaa myös esimerkiksi ähm, meidän täytyy auttaa, mutta meidän täytyy auttaa niitä ihmisiä, jotka joutuvat ää, ähm, torjumaan terrorismia läheltä. Tässä on kyse humanitaarisesta ää, äh, aspektista. Ää, äh, me kaikki lienemme myös yhtä si- mieltä siitä, että Mm, sotilaallinen vastaus ei ole ähm, vastaus ennen kuin, ellei ole myös poliittista vastausta. Meidän täytyy löytää myös poliittinen vastaus. Me, me, tiedän, minä, me tiedämme, että näissä maissa vallitsee sosiaalista turvattomuutta, äh, taloudellista turvattomuutta, äh, köyhyyttä. Eh, ekstremismiä, siellä on jakolinjoja, siellä on, siellä on poissulkevuutta, mm, mikä on johtanut sellaiseen ympäristöön, joka saattaa helpottaa tai olla suotuisa terroriorganisaatioiden rekrytointi pyrinnöille. Eli meidän täytyy tämä trendi jollain tavalla saada kääntymään, koska Aivan varmaa on se, että paremmat elinolot, parempi talous, parempi yhteiskunnallinen tilanne, paremmat poliittiset olot varmasti olisivat omiaan viemään aseita niiltä terroristijärjestöiltä, jotka nyt hyötyvät näistä oloista. Iglesias. Seuraavaksi herra Iglesias. Kiitos puheenjohtaja. Oikein hyvää iltaa, rouva Mogherini yleensä täällä ollaan varsin kriittisiä, mutta tänään näyttää siltä, että teemme poikkeuksen, vaikka olemme kovin erimielisiä. Kaikki haluamme osoittaa, että voimme tehdä asiat paremmin. Mm, itsekin allekirjoitan tietyn kritiikin, joita teihin on kohdistunut, esimerkiksi, että olisitte Venäjä mielinen tai vastaava, mutta Mielestäni olette vastannut hyvin ja teidän läheisyytenne NATOon silti aivan varmasti mahdollistaa myös sen, että olette varsin laaja alainen henkilö. Myös tarkastelette maailmaa hyvin laajalti ja Rova Mogherini, kun ajatellaan Wagneria, Äh, jotkut kuuntelivat Wagneria halutessaan äh, äh, lähteä Puolaa miehittämään Hitler nimittäin, ja nyt tuntuu siltä, että täälläkin joku haluaisi kuunnella Wagneria ja lähteä miehittämään jonnekin muualle. Mutta kansainvälisesti kysyisin teiltä, että kun Euroopan suhtautuminen Venäjään nyt on tunnettua, niin entäpä eh, suhtautuminen Israeliin? Israelhan rikkoo jatkuvasti ihmisoikeuksia vieläkin eh, huomattavasti enemmän. Non prenderò la domanda su No en minä välttämättä äh, pidä kaikkia kysymyksiä ja kaikkia painetta hyvänä, mutta äh, lähden siitä, että tällainen keskustelu on äärimmäisen tärkeää sen työn vuoksi, jota voimme yhdessä tehdä, vaikka meillä on erilaiset roolit, mutta se on myös äärimmäisen arvokasta älyllisesti. Myönnän, että minulle tämä, tämä hiillostus on kiintoisaa ja se on tärkeää koska nämä kysymykset ovat tärkeitä. Niitä on paljon ja niiden taustalla on paljon. Uskon, että on hyvä, että meillä on tällainen ö, keskustelu. Mitä tulee kansainväliseen oikeuteen? No, kansainvälinen oikeus ja laki pätee kaikkiin. Olen aika ö, ihmeissäni sitä, että tässä vaiheessa vasta tämä asia tuli puheeksi nimenomaan Välimeren tilanteen kannalta tai näkökulmasta. Mielestäni kuitenkin kansainvälinen oikeus ja ihmisperusoikeudet perusoikeudet ovat myös tämän alueen ytimessä. Tässä on kyse ainakin kahdesta konfliktista, jotka täytyy ratkaista Israelin ja Palestiinan ja sitten muiden arabimaiden tilanne. Tällä hetkellä, siis elokuun alussa Kairossa saatiin hankalasti aikaan uusi poliittinen prosessi ja ensi sunnuntaina – Ähm, Kairossa järjestetään toinen konferenssi. Toivottavasti ähm, se kantaa hedelmää, mutta samanaikaisesti meidän täytyy ratkaista tai pyrkiä ratkaisemaan Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia. Sydämestä kiitokset. Sehän näissä kuulemistilaisuuksissa, niin hienoa on, että joskus prioriteettimme yllättävät tehdokkaitakin. Seuraavaksi mm, Mélenchon. Mélenchon. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, poeta. Mélenchon, jos sopii. Haluaisin sitä kysymyksen tapahtumien, jotka ovat ihmiskuntaa harjoittavia. Te olen maininnut ilmastonmuutosta ensimmäisenä kansa, kansojen suhteiden harjoittajaa ja ensimmäisenä ää, tulevien maahanmuuttovirtojen lähteenä. Mikä on teidän paikkanne Pariisin neuvotteluissa ilmastohuippukokouksessa? Toinen kohta koski niitä valtavia muostuksia aiheuttavia säköjä, jotka liittyy dollarin erittäin volatiilin asema kansainvälisten suhteiden välillä, joka häiritsee kaikkia kansainvälisiä suhteita. Olen huomannut, että, että Brasilia, Venäjä, Kiina ja Intia ovat tehneet, ja Afrikka ovat tehneet sopimuksen, ja tämä olet luoda maailman keskuspankin kesken vastaavan elimen, ja, ja että ovat päättäneet myös äh, ryhtyvät käyttää kansainvälistä, omaa kansallista valitaansa, ja tämä tulee myöskin vaikuttamaan dollarin asemaan ja kansainvälisen suhteisiin. Monsieur Mélenchon. Euh, en effet, euh, j'ai cité euh, les... Minä mainitsin ilmastonmuutoksen. Ja se oli ensimmäinen seikka, jonka mainitsin puheenvuorossani tein tämän englanniksi, pyydän anteeksi, mutta mainitsin tämän. Ja voin sanoa, että otin pari viikkoa sitten YKssa osaa tapahtumaan, jossa EUta edusti nykyinen komissaari ulkoasiaministerit ovat mukana myös monesta maasta. Ja uskon, että että tämä formaatti, ajatellen työtäni niin ja tehtäväni, jos se myöntää tämä vastuullisen komissaarin ja vastuullisen varapuheenjohtajan kanssa, ulkoministeriön, ulkoministeriön kanssa ja kansalaisjärjestöjen verkosto ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, jotka ovat jotka ovat ainoastaan informaation ja koulutuksen ja toiminnan äh, lähteitä EUn poitteissa Nyt Pariisissa ensi vuonna ei pidä tulla pöytään myöhässä. Täytyy tehdä kaikki työ Limassa joulukuussa. Ja jos Limassa ei ole jo valmisteltua työtä, tulee erittäin vaikeaksi saada menesty- tuloksia aikaan Pariisissa. Emmekä voi epäonnistua tässä haasteessa. No, uskon, että tämä on kansainvälisen turvallisuuden kysymys. Kuten sanoitte, ei ainoastaan ympäristökysymys. Thank you. Kiitoksia ja seuraavaksi mm, Meseric. representative designate. I'm here. Um, I was glad to... Arvon komissaari ehdokas, olen täällä. Olin iloinen kuullessani, että peräänkuulutatte eriytynyttä politiikkaa naapurustossamme idässä ja etelässä. Minä uskon siihen, että itäinen politiikkamme on vain puolivillainen menestys, ja sekin on aika, vähän sanottu, aika paljon sanottu. Kaikki komission, komissariehdokkaat sanovat, että tämä asia kuuluu teidän vastuualueeseenne ja he tulevat noudattamaan teidän ohjeitanne, mutta keneltä meidän tulisi kuuden kuukauden kuluttua pyytää raporttia tästä strategisesta alueesta? Ja sitten vielä käytännön kysymys. Olette varmasti kuulleet, että Rebecca Harms on julistettu Venäjällä persona non grataksi, ja Venäjällä on kokonainen luettelo tällaisista henkilöistä. Onko teillä virallista tietoa tästä asiasta ja mitä aiotte tehdä? Kiitos. Kiitoksia. Eli keneltä tulisi kysyä strategisesta ajattelusta? No minulta varmasti, mutta enhän minä tietenkään kaikkea yksin tule tekemään eristäytyneenä muusta maailmasta. Minä pidän, pidän hyvänä merkkinä sitä, että me kaikki haluamme tehdä tiimityötä. Tiimityö on oleellista ja tärkeää, mutta tietenkin tarvitaan johtajuutta ja vastuunkantoa. Ja arvelisin, että jos te vahvistatte minun äm, virkani, niin se on sitten minun vastuullani. Mitäs, mitä sitten Rebekkaan tulee? Niin, no minä en tiedä, tästä asiasta enempää kuin tekään. Tiedän ehkä vähän vähemmän, koska minä en ole ollut tilaisuudessa saada tietoa asiasta, mutta olen täysin yhtä mieltä puhemies Schulzin kanssa siitä, että tällaista ei voida hyväksyä. Se, sitä ei ylipäänsä voida hyväksyä, että tällainen luettelo on, eikä myöskään sitä, että luettelo ei ole jul, sitä ei ole julkaistu, eikä sitä ole mitenkään perusteltu. Eli jos ja kun minä pääsen tähän asemaani, niin aivan varmasti tulen ö, olemaan yhteydessä Venäjän viranomaisiin varmistaakseni sen, että asian saadaan parannus. Ja haluan, että ainakin he perustelevat kantojaan. Kiitos. Niin ja vielä yksi asia muuten, sivuminen sanoen. Kai minulla on vielä aika. Mielestäni parlamentaarinen diplomatia on avain, ja aina kun voin, henkilökohtaisesti tai avustajineni helpottaa meppien pääsyä maihin vierailuille, niin voitte luottaa minuun. Toisaalta minä pyytäisin teitä vastapalvelukseksi tekemään koordinaatiotyötä kanssani ennen kuin menette ja kun tulette takaisin, jotta kaikki ymmärtävät parhaiten kuka on paras taho tekemään vierailun, niin että kaikki tietävät kaiken kaikesta ja koordinoimme työtä ja saamme palautetta, koska parlamentaarisen diplomatian hedelmä, hedelmät ovat myös tärkeitä minulle. On tärkeää, että saamme strukturoitua yhteistyötä parlamentaarisen diplomatian saralla. Sydämestä kiitokset sitten Ulrike Lunacek. Kiitos puheenjohtaja Rova Mogherini kirjallisissa vastauksissanne totesitte, että aiotte käyttää ihmisoikeuksia kompassina työssänne. Kaksi kysymystä. Naiset, media, uskonnonvapaus. Miten aiotte vahvistaa etnisten ja seksuaalivähemmistöjen asemaa työssänne? Toinen kysymykseni Azerbaidžanissa itäisessä naapurustossamme on paljon kaasua, mutta siellä äh, median sekä kansalaisyhteiskuntaan kohdistuva paine on kasvanut viime aikoina. Miten aiotte vastata, jotta perusoikeuksia ja vapauksia maassa äh, kunnioitettaisiin? Sitten äh, te olitte South Stream-putken puolesta Italian ulkoministerinä lienette kuullut, että Euroopan parlamentti vastustaa tätä hanketta, joka ei ole eurooppalainen hanke. Miten aiotte korkeana edustajana, varapuheenjohtajana toimia, koska todella toivon, että haluatte että teidät muistettaisiin ei rouva South Streamina, vaan rouva YUTPnä. No, rouva ja rouva. Täytyy sanoa, että en tiedä haluanko tulla muistetuksi rouva yhtään minään, jos vaikka löytyisi joku toinen tapa mm, nimittää minua, mutta katsotaan nyt ensin vahvistatteko nimitykseni ylipäätään. Haluan selventää, tai halusin selventää tätä. Poliittiset Eh, ehdot eh, ja olosuhteet eh, South Streamin suhteen eivät ole toteutuneet tai täyttyneet. Ja tämä liittyy tietenkin Venäjän suhteisiimme. Kaikki infrastruktuurihankkeet on perustettava vakaaseen oikeusperustaan, jos ja kun poliittiset ehdot täyttyvät, normalisoituvat, tässä on suuri jos, niin sitten tekniset keskustelut saattaisivat jatkua. Ja sittenhän nähtäisiin, saataisiinko oikeusperusta, joka on mm, täytettävä täyttymään. Toivon, että tämä selventää kantaani. Viimeksi kun olin vieraananne, jotkut toimittajat kai, en usko, että kyseessä olivat Euroopan parlamentin jäsenet, tulkitsivat minua väärin tästä eteläisestä että käytävästä minä puhuin, että sen tulee olla prioriteetti. Eteläinen käytävä ei todellakaan ole sama kuin South Stream. Eteläinen käytävä itse asiassa liittyy juuri tuohon Azerbaidžaniin, johon tekin kysymyksessä ne viittasitte. Ei se mikään helppo kysymys ole sekään. Juuri siksi, kun investoimme kovasti energiaan Azerbaidžanin kanssa ja he hyvin tietävät, että tämä on hyvin keskeinen kysymys myös ajatellen meidän energialähteidemme monimuotoistamista sekä reittien monimuotoistamista, niin meidän täytyy erityisesti korostaa heille erity- ihmisoikeuksia, eh, mediaoikeuksia sekä poliittisten aktivistien oikeuksia. Sitten etnisestä etnisistä ja seksuaali- vähemmistöistä. Tulen tekemään parhaani kaikkialla ajakseni vähemmistöjen asiaa. Tämä on minulla ihan veressä ja ajan tätä asiaa, koska uskon siihen, ei siksi, että minun jotenkin täytyisi. Erityisesti mitä tulee seksuaaliseen suuntautumiseen joissain maissa, myös Euroopassa, tässä kyllä vielä sarkaa riittää. Kiitoksia. Seuraavaksi Reinhard Pytikoffer. Kiitos puheenjohtaja. Rava Mogherini, olette varapuheenjohtaja ja vastuussa myös vakaus- ja rauhavälineestä, jolta puuttuu tältä vuodelta 70 miljoonaa, tältä vuodelta 60 miljoonaa maksumäärän ensi vuodelta. rauhanrakentaminen ja konfliktin ehkäisemistoimia jouduttiin lykkäämään maksumäärärahojen puutteen vuoksi. Voit, miten voitte varmistaa, että tätä politiikkaa rahoitetaan kunnolla? Ja kuinka relevanttia teidän mielestä EUn suhteet ASEANin maiden kanssa on? On the budget. Budjettiin liittyen jos meistä tulee korkea edustaja työskentelemään läheisesti Kristallinen kanssa, ja olemme jo epämuodosti alkaneet keskustella tavoista, jolla voisimme puuttua tähän. Ja sanoisin, että tuntien hänen taustansa ja omistautumiseen tällä alueella on kohtuullisia toiveita, että, että saamme hyvän yhteisymmärryksen siitä, mihin täytyy heti tarttua ja mi- mihin myöhemmin. Yleisemmin meillä on budjettiongelma. Tiedätte tämän paljon paremmin kuin minä. Tämä ei ainoastaan näihin välineisiin, vaan maksusitamuksiin tänä vuonna. Erityisesti tuon välineen maksusitamukset ja kaikkeen ulkoisten toimien rahoitus on äärimmäisen tärkeää uskottavuudellemme. Ja komissio sinällään tulee olemaan tästä hyvin tietoinen ja tulee luottamaan myös teihin, jotta löytäisimme kohtuullisen ratkaisun tälle vuodelle. Sitten meillä 2016 arviointi, jossa voimme, jos tarvetta on, yhdessä miettiä budjetin uudelleen arviointia kokonaisuudessaan, ja sitten meillä on budjetin keskustelujen toinen osa, joka liittyy näihin 25 prosentin leikkauksiin rakenteissa ja kohtaamisen eri, eri muodossa. Sitten suhteemme asiaan, niin Pari viikkoa sitten nimettiin delegaation johtaja. Tässä on myönteistä kehitystä. Tässä on olemassa strategista työtä, jota täytyy tehdä lähivuosina. Alueellinen kehitys Aasiassa, niin kuin Latinalaisessa Amerikassa, on tärkeää. Ja, ja tehokkaiden tai asian asianmukaisten elimien puuttuminen asiassa on ollut ongelma toisinaan. Joten Aasian suhteisiin investointi tulee olemaan äärimmäisen tärkeää. Fabio Castaldo. Fabio Castaldo. Kiitoksia puheenjohtaja. EUn EU:ssa e on lähdetty siitä, että ihmisoikeudet ovat osa kaikkea muuta toimintaa, mutta me tiedämme, että tämä hieno periaate ei välttämättä aina toimi, koska ei haluta kompromettoida kauppasuhteita. Näyttää siltä, että Euroopan unioni on valikoiva. Onneksi te tulette vastu- olemaan vastuussa koko komissaariryhmän toiminnasta ja teillä on mahdollisuus varmistaa se, että kaikkia perusoikeuksia toteutetaan. Haluan viitata muun muassa mm, siihen, että ketään ihmistä ei saa tuomita kuoleman rangaistukseen nyt kun aletaan keskustella TTIP-sopimuksesta maan kanssa, joka edelleenkin toteuttaa kuolemanrangaistusta, rangaistusta, niin miten tämä otetaan huomioon? Ja on lykkyä pyttyy maan tehtävässänne. Kiitoksia. Niin, tässä olikin parikin kysymystä. Niin, kyllä. Kiitoksia vaan siitä, että toivotitte lykkyä pyttyyn. Äh, ja tässä vaiheessa totean, että tämä italiankielinen ilmoitus ei, ei, ilmaisu ehkä ei ollut helppo tulkita, mutta kiitän tulkkia kuitenkin työstä. Niin, mitä tulee kuoleman rangaistukseen, niin yksi Euroopan unionin käyntikorteista ovat nimenomaan äh, ihmisoikeudet ja niiden suojeleminen. Kun neuvotellaan kauppasopimuksista, niin totta kai meidän täytyy pitää pää kylmänä. Omassa kapasiteetissani, omassa asemassani tulen joka tapauksessa toimimaan niin, että haluan toimia kuoleman rangaistuksen universaalin kieltämisen puolesta, niin että ne maat, mm, jotka soveltavat kuoleman rangaistusta, liittyisivät tähän askel askeleelta. Euroopan unioni voi tietenkin vielä käydä tätä taistelua, vieläkin, siis vieläkin pontevammin käydä tätä taistelua. Ja meidän täytyy luoda liittoumaa erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ajavat tätä asiaa. Italiassa me olemme omasta aloitteestani ulkoministerinä. Olemme perustaneet työryhmän, joka käsittelee nimenomaan kuoleman rangaistusta. Ja pyrimme vaikuttamaan YK päätöslauselmaan, joka koskee kuolemanrangaistusmoratoriota. Italialaiset tuntevat tämän. Ja me toivomme, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, EU-instituutioiden eh, e kanssa ja eh, kansalaisjärjestöjen kanssa eh, kaikkialla maailmassa voimme viedä eteenpäin tätä tavoitetta, eli sitä, että kuoleman rangaistus lopetetaan. Se on asia, jonka eteen haluan tehdä työtä. Kiitos. James Carver. Sitten James Carver. Kiitos puheenjohtaja. Kun puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin aiotteko pyrkiä vielä tällä kaudellanne tätä vahvistamaan ja jos jäsenvaltiot haluavat kuitenkin omaa ulkopolitiikkansa riippumatta muista ajaa, niin mitä tapahtuu vaikkapa Irlannin puolueettomuudelle? Toinen kysymys. Kun meillä on sisäisiä kiistoja, ajatellaan vaikkapa oman maani ja Espanjan välistä kiistaa Gibraltarista eh, ja monia ongelmia, joita tähän on liittynyt. Eh, esimerkiksi eh, ihmis- henkeä on vaarannettu kun äh, lentoja on häiritty äh, niiden äh, laskeutuessa hyvin, hyvin hankalalle ja vaaralliselle kentälle. Kiitos. Minäpä vastaan tähän ensimmäiseen osaan ensin. Minä en usko, että yhteisen politiikan luominen, onpa kyse sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta tai puolustuspolitiikasta, johtaisi siihen, että jäsenvaltiot joutuisivat luopumaan omasta politiikastaan. Mutta tämä ei myöskään merkitse sitä, että me hoitaisimme vain, vain loput. Tässä pyrin välittämään nyt tarvetta meidän luoda yhteistä käsitystä eurooppalaisista eduista, joita parhaiten ajamme yhdessä yhteisen eurooppalaisen strategian pohjalta, kun kansalliset politiikat saattavat hyvinkin mahtua tämän sisään, niin ei tämä tarkoita sitä, etteikö jäsenvaltioilla olisi aloitteita ulkopolitiikan alalla. En minä nyt niin naivi ole, että tätä kuvittelisin. Ja sitä paitsi kyllähän me tarvitsemmekin aloitteita täyttääksemme näitä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteita. Tarvitsemme kuitenkin yhteisen, yhteisen vision, yhteisiä toimia Eh, jotka pohjautuvat eh, yhteisiin arvoihimme ja intresseihimme. Ja näin annamme tälle sisältöä yhdessä. Ja omistajuudella tarkoitan sitä, että jos eh, etemme tulee kriisiä, täytyy sopia tekstistä ää, yhtäkkiä, niin sittenhän meillä ei ole yhteistä ulkopolitiikkaa. Meillä on pienen yhteinen nimittäin 28 eri politiikkaa. No toki sekin on parempi kuin ei mitään, mutta pystymme parempaankin. Ja kansalaisemme tätä meiltä odottavat. Ja siksi sanon, että tämä on ensimmäinen tehtävä, niin tämä tulee olemaan vaikea, kaikkein vaikein tehtävä, joka minulla on tulevina viitenä vuotena, mutta minä uskon siihen, että voimme olla hyödyllisiä ja ylpeitä Euroopan eurooppalaisia ja hyödyksi kansalaisillemme, jos onnistumme täyttämään globaalin roolimme. Commissioner designate. Arvon komissaari, ehdokas, haluaisin kertoa teille, että yli 15 miljoonaa henkilöä maailmassa käyttävät laittomia opiaatteja, morfiinia, heroinia ja niin edespäin. Heroini on kaikkein tappavin suurin osa käyttävistä kuolee. Joka vuosi heroinin käyttöön liittyviin seuraamuksiin ja heroinin käyttäjät joutuvat hakemaan apua paljon useammin kuin muut huumeiden käyttävät. Heroinia käytetään myös injektioiden avulla ja se johtaa kroonisiin terveysongelmiin, muun muassa veren kautta kulkevien tautien leviämiseen, kuten HIV ja C-hepatiittiin. 20 000 miestä jopa, eh, ihmistä jopa kuolee vuosittain näihin infektioihin. Tämä lai, tällä laittamalla opiaattiteollisuudella on, se on uhka vakauteen ja turvattomuuteen, turvallisuuteen monilla tahoilla. Näillä tuotantoalueilla, erityisesti Afganistanissa, tilanne on paha. Ja kysymykseni kuuluu, miten aiotte suojella Euroopan kansalaisia tältä vaaralliselta huumeongelmalta, joka on sellainen vitsaus niin monille? This is one of the No, tämä on yksi niistä asioista, joiden parissa mikrofoni, joiden parissa olisi hyvä tehdä tiimityötä komissiossa, koska se liittyy moniin politiikkoihin ja moniin toimiin, joihin voisimme sisäisesti ja ulkoisesti ryhtyä. Yksi seikka, joka liittyy Afganistaniin. Siis olin ehkä yllättynyt siitä, että kukaan ei ollut tätä asiaa ottanut esiin aiemmin. Tämä tulee olemaan yksi niistä asioista, joiden parissa meidän täytyy tehdä yhteistyötä uuden Afgani, Afgani hallituksen kanssa. Tästä asiasta ei ole puhuttu riittävästi viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana. Siihen ei ole puututtu ja se on ö, yhteiskunnallisen epävakautta epävakauden lähde ja se vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Mutta jos aloitamme Afganistanista, niin kyllä meidän ää, täytyy siellä todellakin tämä työ aloittaa, eikä ainoastaan Af- Afganistanissa, vaan muissakin maailmankolkissa. Joten kyllä tämä tulee olemaan osa minun työsarkaani tulevina vuosina, jos te niin päätätte. Aymeric Choprat. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Rava korkea edustajaehdokas. Pari päivää sitten Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sanoi Harvardissa, että Yhdysvallat asettanut, hän käytti sanaa asettanut eurooppalaisille sanktioita – Venäjä vastaan. Muistan, että puhutte tässä arvosta Venäjän suhteen, mutta tänään kuulin prioriteeteista, kuten transatlanttinen partneriaati NATO ja laajentumisen logiikkaa Moldaviaan, Georgiaan, Azerbaidžanin Turkkiin päin, rouva korkeudustajakas. Uskon, että monet kollegat täällä rauhoittuisivat, jos voisivat heille sanoa, että olette vahvaan itsenäisen Euroopan edustaja, eikä sellaisen, trans, joka on transatlanttisen blokin, jota Yhdysvallat hallitsee. Bien sûr, je le serai. Totta kai minä sitä olisin. ensimmäinen t- tarkennus. En puhunut laajentamista näihin maihin. Sanon, että Balkanin, Länsi-Balkanin turkinen laajentamispolitiikka on ollut tähän asti menestystä ja uskon, että tulevaisuudessakin. Muiden kanssa on hyviä kumppanussuhteita, naapurussuhteita. Joka maassa täytyy työskennellä eri tavoin. Olen luonut, mitä varra presidentti Biden sanoi. Olen pikemminkin yllättynyt, koska olemme työskennelleet Bidenin kanssa yhdessä ja eurooppalaiset ovat erityisesti työskennelleet vuoropuolossa, että olemme käyneet Yhdysvaltojen, mutta myöskin muiden maiden kanssa, jotka ovat ryhtyneet sanktioihin Venäjän suhteen, Japanin, Kanada, ja muutkin maat. Jotta olisimme tällaisen kansainvälisen saaran. Mutta italialaisena ministerinä, että neuvosto on aina, ei ole koskaan päässyt päät, rat, ratkaisuin helposti, mutta aina itsenäisesti, autonomisesti, eurooppalaisten keskusteluiden pohjalta. On hämmästyttävää, että tätä pitää jotenkin alleviivata. Minusta tämä on ihan normaalia. Näin sen pitää ollakin. Sanktiopäätökset olivat vaikeita monille maille ja hallituksille – Mutta aina me olemme päättäneet asiasta keskenämme. Euroopan yhtenäisyyden ar- arvo on ollut ratkaiseva. No, Seuraavaksi rouva Gill. Kiitoksia. Alkupuheenvuorossanne viittasitte Aasiaan. Oletteko samaa mieltä siitä, että vahvat Aasiasuhteet ovat keskeisiä Euroopan unionille? siksi, että asiassa on 60 prosenttia maailman väestöstä ja merkittävä osa maailman BKTstä, ja, ja joka sitä paitsi on nousu suuntainen, koska alueen talo, jos alueen taloudet jatkavat samalla kasvuuralla kuin tähän asti. Ja toisaalta samalla asiassa on monia tällaisia ähm, kuumia pesäkkeitä, jotka saattavat räjähtää mm, ja joista ongelmat saattavat levitä muualle maailmaan, mutta silti yleensä asia jää hiukan tutkan ulkopuolelle. Intiassa on uusi pääministeri Modin hallitus ja on aika huolestuttavaa, että Euroopan unioni ei ole missään hänen agendallaan. Hän tapaa Yhdysvaltain, Japanin, Kiinan presidentit ja tämä on ollut hänen asialistallaan hyvin korkealla. Kymmenen vuotta on mennyt siitä, kun käynnistimme EU-Intia-strategisen kumppanuuden, mutta se ei ole mitään tulosta tuottanut. Ja kiitoksia. Kiitos. Kyllä, suhteet Aasiaan tulevat olemaan strategisesti yhä merkittävämpiä Euroopan unionille ja haaste siellä onkin nyt osoittaa Aasialle, että myös heille heidän suhteensa meihin tulee olemaan strateginen. Mm, siellä on hyvin paljon kilpailua ja meidän täytyisi kyllä kiinnittää yhdessä huomattavasti enemmän huomiota Aasiaan. Asia on maanossa, jossa, jonka suhteen parlamentaarinen diplomatia voi olla erittäin arvokasta ja tärkeää, ja meidän täytyy tehdä itsemme tärkeiksi heille. Ihan yhtä lailla he voivat olla tärkeitä meille. Intia. Uskon, että uusi Intian hallitus, joka nyt pyrkii saamaan hyviä yhteyksiä muuhun maailmaan, tarjoaa myös meille mahdollisuuden, varsinkin nyt kun meillä on uusi johto myös Euroopassa ja meidän tulisi nyt käyttää tilaisuutta hyväksemme ja vahvistaa näitä yhteyksiä. Seuraavaksi herra Pahnia. Autre présentante, la frontière Rava korkea edustaja Marakan ja Algerian raja on suljettu 94 lähtien näiden kahden Magrebin merkittävän toimijan suhteet eivät näitä paranemaan, ja tämän opikujan edessä mikään Magrebien yhteistyö ei onnistu. Yhteistyö, joka hyödyntäisi äh, sekä Etelä-Välimerellistä väestöä että Eurooppaa, koska se antaisi uusi kumppanuusnäkemyksiä. Se on se, äh, tämän pohjalta joka vuosi 2 prosenttia BKT menetään tämä integraatiopuuteen vuoksi. Ja jos verrataan tähän EU-menestystä, niin tämä Etelä-Sahara on toinen ongelma. Tässä saadaan useampia kysymyksiä. Miten me voimme auttaa Etelä-Saharan konfliktien auttamista ja mitä voi johtaa Algeria ja Markon pysyvään lähestymiseen ja mitä roolia Eurooppa voi esittää Magrebien arabiunionin luomiseksi, joka oli aikaan tämä tällainen rauha, horisontaalista rauhan luova elin ja minkälaista johtolankaa Eurooppa voi tarjota Magrebissa ja puheenjohtaja keskeyttää puheenvuoron tähän. Finito. C'est pas ma faute. <laughs> La flexibilité allemande. Saksalaista joustavuutta. Sorry for this. <laughs> uh, I'm not a diplomat. <laughs> Minä en ole diplomaatti. uh, <laughs> It's result oriented. Tämä on tuloshakuista, sana Si vous voulez, je peux terminer. Uh, Joo, saa aloittaa, minä voin lopettaa. <laughs> Je pense que, uh... Kysymä on, se on vakava. Pyydän siis anteeksi. On vähän paradoksaalisinta että Maghreb on vähiten integroitunutta aluetta. Ja se on kuitenkin se, jossa eniten integraatiolla on tarvetta. Ja se emme minkälaista työtä Libiassa onnist, Libian suhteen onnistumme tekemään naapurimaiden kanssa. Formaatti on hankala, mutta tuloksia tulee estämällä tämä 5 plus 5 formaatti. Näemme kuinka paljon lisäarvoa tämä tarjoaisi. Kyllä. Totta kai tässä on kahdenvälisiä ongelmia. Mitä Eurooppa voi tehdä? On ensinnäkin YK on toimintaa tukea kattavien poli- kestävien poliittisten ratkaisujen löytämiseksi. Äh, Länsi-Saharan konflikti käyttää alueellisia verkostoja, joita meillä on yhteisiä yhteistyön tekemiseksi, koska yhteistyö helpottaa asioita ja täytyy työskennellä kahdenvälisten suhteiden kanssa Algerian ja Marokon kanssa sen viestin perille saamiseksi, että yhteistyö tarjoaa lisäarvoa. Toisaalta ilman aitoa alueellista työtä on vaikea löytää kriisin aitoa ratkaisua. Me tarvitsemme vähän lisäaikaa tehdäksemme tätä työtä, mutta olen vakuuttunut. Uskon, että tämä tulee olemaan myös turvallisuuden ja vakauden kannalta tässä tehtäviämme. Kiitos. Te mainitsitte, että YUTPssä e ja YTPPssä Lissabonin sopimusta ei vielä täysin ole toteutettu. Kysyisin teiltä, että miten jäsenvaltiot ovat vastanneet teidän tarpeeseenne tai pyyntöönne tästä rakenteellisesta, mikä, mitä nyt yhteistyöstä. Miten aiotte siis toimia niin, että Euroopan mahdollisuuksia sekä politiikkaa voidaan mahdollisimman hyvin ajaa ja miten huolehditte siitä, että teknologia sekä myös varusteluteollisuus säilyvät Euroopassa ja miten aiotte huolehtia siitä, että EDAN toiminta vihdoinkin voi paikata jäsenvaltioiden aukkoja ja että jäsenvaltiot käyttäisivät viraston äh, kaikkia mahdollisuuksia. Viittasitte Afrikkaan, miten aiotte African Peace Facilityn kautta toimia Afrikassa jatkossa ja sitten Euroopan äh, turvallisuusstrategia, tuleeko siitä prosessi, jonka pohjalta saadaan äh, turvallisuus- ja puolustusvalkoinen kirja? Kiitos. No, en ihan ehkä kaikkea kymmentä minuuttia tässä nyt käydä <laughs> vastatakseni. Äh, ensin tästä mm, rakenteellisesta yhteistyöstä, niin kuin saatatte olla huomannutkin, niin äh, kirjallisissa vastauksissani tähän viittaan ja aion nyt käyttää näitä viittä vuotta äh, sen katsomiseksi, että onko poliittista tahtoa näiden sopimuksen tarjoamien välineiden käyttämiseksi. Tiedän, että tämä on jäsenvaltioille varsin äh, herkkäkin kysymys, mutta uskon, että jos ehdot täyttyvät ja olosuhteet ovat todelliset, niin ähm, asiassa saatetaan edetä. Minun tehtäväni on tästä huolehtia. Sitten äh, puolustusvirasto olen ihan yhtä mieltä kanssanne sen äh, mahdollisuuksista, potentiaalista ja minä tekisin yhteistyötä äh, puolustusministerien kanssa ja puolustusviraston johtajana voidaan katsoa, että miten saadaan edistyttyä tällaisen yhteisen lähestymistavan kautta. Ja tämä tulee eteen ihan äh, mandaattini ensimmäisenä äh, kuukausina. Ensimmäinen äh, kokous järjestetään jo marraskuussa, johtoryhmän kokous siis edassa. Ja sitten vuoden alussa kokoonnutaan, joten tämä tulee olemaan kyllä yksi asia, mm, josta en nyt tänään voi sanoa ehkä mitään konkreettista, en myöskään kahdessa minuutissa, mutta aivan varmasti asialistalla kyllä hyvin merkittävässä asemassa. Ja ehkäpä minä mm, tätä puolustusroolia vahvistaisin, sitäkin työmme osaa tulee vahvistaa. Sitten oli toinen kysymyksen turvallisuusstrategia, kyllä, kyllä te mainitsitte tämän ja sanoin aiemmin jo, että en tällä hetkellä voi antaa teille ihan selkeää kuvaa, ajatusta siitä, että pitäisikö meillä olla turvallisuusstrategiasta valkoinen kirja vai tarvittaisiinko ehkä enemmän aikaa, laaja keskustelu ja kuuleminen, e, jotta ymmärtäisimme, miten toimia mahdollisimman joustavasti toivottavasti. Minulla on vielä tätä selkeää mallia ole päässäni, mutta haluan, että yhdessä saamme aikaan strategisen äh, ajattelun. Dear Madame High Representative. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Rouva äh, korkeudesta Kaara Fredrikka. Me pidämme erittäin tervetulleena sitä, että haluatte tehdä strategista uudelleenajattelua ja koordinoida on globaalia politiikkaa ja olen vakuuttunut, että parlamentti tukee teitä täysin ponnistelussanne kun katsomme Lähi-Itään ja kaikkialla nouseviin kriiseihin, kriisit ovat erittäin korkealla tasolla, mikä aiheuttaa vakavia ongelmia Euroopan turvallisuus ja turvallisuudelle ja energiahuollolle. Viime kesän jälkeen myöskin Israel-Palestina konfliktissa mitä vakavin kriisi mutta sitä olette Kairassa avunantajan konferenssissa ensi viikolla. Mitä seuraavaksi? Tervetuloa minulle, kun sanoitte, että Euroopan pitää olla vain pelaaja eikä maksaja tällä alueella. Minkälaista strategiaa teillä on rauhanneuvotteluissa? Mitä, minkälainen strategia, jotta lähitään vihdoinkin saadaan rauha? Ja tämä kahdessa minuutissa. Ensiksi meidän täytyy olla paikan päällä koska ensimmäistä kertaa on tarvetta ja halua nähdä Eurooppaa kaikilta suunnalta, Palestiinan suunnalta, Israelin puolelta. Ja alueelliset toimijatkin haluavat, että egyptiläiset haluavat meitä, muutkin haluavat meitä paikalla. Joten kerrankin meillä saattaisi olla ratkaiseva rooli avust- edistämisessä rauhanprosessi on jatkunut niin pitkään. Mutta jos poliittinen tahto saadaan aikaan, niin tekninen ratkaisu löytyy. Kysymys on poliittisesta tahdosta ja johtajuudesta näillä kahdella alueella. Me voimme luoda poliittista roolia. Me maksamme paljon joten meillä saattaa olla vääntävää, me tarvitaan kannustimia, keppiä ja porkkanaa. Me voimme vähän nykäistä poliittisten johtajien poliittista tahtoa liikkeelle. Mitä palestinalaishallinto voi hallinnoida kasa olisi myönteinen uutinen, jos näkävisi, että ensi torstaina tämä Palestinan hallinnon koheesia hallitus tapaa Gazassa ensimmäistä kertaa. Meidän pitää tukea tällaista. Eolla on paljon palestiinalaisille tarjottavana hallinnoimista auttamiseksi. Sen varmistamiseksi, että kehitys ei mene väärään suuntaan, meidän täytyy nähdä, että israelilaisten huoli, että jälleenrakentaminen on juuri sitä eikä uudelleen asiastautumista. Me voimme tarjota tukea käytännön sopimuksille. Mutta ensiksi tarvitaan poliittista tahtoa. Uskon, että kriisi, joka meillä oli tänä kesänä, se voisi sanoa eri osapuolille, että status quo paluuta ja täytyy katsoa eteenpäin. Eh, gracias, presidente. Señora Mogherini, la... Kiitos puheenjohtaja. Tärkeimmät eh, strategiset suhteemme liittyvät luonnollisesti Yhdysvaltoihin. Ja niin kuin aiemmin totesitte, eh, kansainvälinen tilanne on hyvin vaikea. Suhteemme Yhdysvaltoihin olisi vieläkin paremmalla pohjalla, jos TTIP-sopimus saataisiin hoidettua. Mitä mieltä te olette? Ja toinen asia, haluaisitteko, että Yhdysvallat äh, tarkastelisi, tarkastelisi Eurooppaa paitsi taloudellisena myös äh, poliittisena äh, yhtenä toimijana? Toinen asia, latinalainen Amerikka, se on äärimmäisen tärkeä alue, taloudellisesti myös tärkeä. Useimmat sen maat kunnioittavat samoja demokraattisia ja ihmisarvoja kuin mekin. Nyt Kiina on siellä hyvin paljon liikkeellä. Ja seuraava selak, huippukokoushan on Brysselissä piankkoin. Ja sitten viimeinen kysymys, Välimeren alue, naapurimaamme siellä ovat myös hyvin tärkeitä. Eh, Olen sitä mieltä, että USA-suhteet ovat erittäin strategiset ensinnäkin poliittiselta eh, kantilta. Meillähän tämä kuuluisa sananvaihto tästä puhelinnumerosta. Mikä on Euroopan puhelinnumero? On erittäin tärkeää, että me eh, hyödynnämme maksimaalisesti eh, näiden suhteiden potentiaalin. Jokin aika sitten, ehkä vuosi puolitoista sitten, Euroopassa oli eh, jonkinlainen paniikki siitä, että USA on hylkäämässä meitä ja kääntymässä Tyynemeren maiden puoleen. Nyt kuitenkin puhumme taas äh, äh, transatlanttisen liittomme tärkeydestä, kun meillä on ongelma Euroopan maaperällä, turvallisuusongelma. Uskon, että on tärkeää saada aikaan kypsät suhteet, päästä suhteudemme kypsään vaiheeseen. Ei ole mitään järkeä äh, panikoida sen vuoksi, että USA haluaa toimia myös Tyynemeren alueella. Meidän täytyy pohtia, mitä voimme yhdessä tehdä maailmassa. Minä näen asian niin, että Euroopan unioni ja USA yhdessä voivat äh, esimerkiksi äh, kohdata tiettyjä tärkeitä globaaleja haasteita, ilmastonmuutosta, pakolaisvirtoja, ihmisoikeusongelmia ja monia muitakin ongelmia. Monilla sektoreilla kumppanuus on tärkeä. Meidän täytyy myös yhdessä taistella Ebolaa vastaan. On monia tapoja, joilla voimme tehdä hyödyllistä yhteistyötä. Mitä tulee TTIP-sopimukseen, e neuvotteluihin, minä kiinnitän siihen kovasti huomiota ja olen vakuuttunut siitä, että se voi olla strateginen ulkopolitiikan väline, ei ainoastaan kaupallinen väline on tietenkin ymmärrettävää, että ollaan huolissaan siitä, tuleeko sopimuksesta hyvä. On tärkeää, että TTIPistä neuvotellaan riittävän pitkään niin, että siitä tulee hyvä sopimus. Muistan Junckerin puheen Strasbourgissa heinäkuussa, hän puhui TTIPistä. Minä luotan siihen, että että ei haluta minkälaista tahansa sopimusta, vaan halutaan hyvä sopimus. Ja tässä yhteydessä haluan myös sanoa, että on erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti saa aina jatkuvasti tietoa neuvotteluiden vaiheesta. Madame Aliot Marie. Merci, monsieur. Kiitos, rouva puheenjohtaja rouva Mogherini. Neljä Persianlahden maata, Arabi, Saudi-Arabia, Qatar ja muut osallistuvat sotilasliittoumaan äh, Daeshia vastaan. Se on strategisesti ja psykologisesti tärkeää tämän täsmäyhteistyön lisäksi. Miten me arvioimme näiden kumppanien, strategisten kumppaneiden potentiaalia puolustus- ja turvallisuusalueella tuolla alueella laajasti ottaen lähidaassa ylipäätänsä ja suhteessa meihin? ja minkälaisia kehityssuuntia näette. Ja sitten ää, tämä yhteistyöneuvosto on meille tärkeä kaupallinen kumppani ja Eurooppa on ollut, tämän lisäksi luonut kahdenvälisiä suhteita kahden, 89 kahdenvälisten sopimuksen jälkeen, mutta 2008 jälkeen on käyty yhteistyöneuvotteluita, jotka eivät ole edenneet. Mitä näette saada uudelleen liikkeelle nämä kumppanuusneuvottelut ja miten ajattelette EUn ja Syyrian väliset suhteet, näiden maiden suhteet etenevät ajatellen energiaongelmia? Minun arvioni näiden maiden osanotosta tähän koalitioon. Minä kutsun sitä tässä sotilasliittoumaksi. Pikemmin koalitioksi, koska se ei ole yksinomaan sotilaallinen on maita, jotka kuuluvat tähän koalitioon, jotka eivät ole maita, jotka, joilla on sotilastoimia. Ne ovat liittyvän maita. Minä olen puhunut kenraali Alemin kanssa Irakissa, joka antaa mandaatin koalitiolle. Ja hän oli samaa mieltä kanssani, että on välttämätöntä meillä on tehokkaita sotilastoimia, mutta myös ja erityisesti – hyvin erilaisia toimia, ajatellaan rahoitusta, poliittisia toimia, taloudellisia toimia ja humanitaarista apua. Pärsilahden Matin osanottoa arvostetaan, se on erittäin merkittävää. Meillä on mahdollisuus muuttaa alueellista dynamiikkaa. Se ei ole ilmeistä, ja helppoa ja näemme, miten se on. Jokaisella eri etonsa. Jokainen työskentelee vähän eri tavalla. Tämmöinen osallistuminen tähän koalitioon osoittaa, että, kyseessä on ongelma, joka alueen maitteena on kohdattava. Tämä on hyvä valinnan myös sen viestin, perille saamiseksi, että tämä ei ole mikään Irak kolmonen, tämä ei ole mikään eh, sivilisaatioiden tar- törmäys. Meillä kaikilla sama strategia, antiterrorismistrategia. Mitä ajatellaan Persenlahden neuvostoa. Minä korvasin Arva Ashtonin italialaisena ministerinä ja tapasimme Persenlahden maata. olemme alkaneet keskustella jo siitä, miten lansarta uudelleen tämä kumppanuus. We try for the last two Kaksi viimeistä kysymystä. Yritetäänpäs nyt kunnioittaa puheaikoja. Tunne Kelan. Rouva tuleva korkea edustaja. Kun ajatellaan yhteistä ulkopolitiikkaa, ette vielä ole minua vakuuttanut siitä, miten Putin pysäytetään. EUn pakotteet äh, tulevat jälkijunassa. Me reagoimme, mutta emme onnistu ennalta ehkäisemään. Ettekö te katso, että meidän tulisi ensin tuomita Venäjän aggressio, puuttua sen syihin. Tämä, että he niin kutsutusti puolustavat maanmiehiään sotilaallisella siirtymällä muihin, muiden alueelle. Ja sitten toinen kysymys, kun jäsenvaltiot voivat toimittaa eri aggressio, agre, aggressoreille ää, laitteita ja, ja aseita, niin eikö tämä ole täysin ristiriidassa meidän puheidemme kanssa? Kiitos. Luulen, että meille kaikille eikä vain joillekin meistä tämän kriisin alusta alkaen on ollut selvää, kuka on vastuussa ja kuinka vaarallista tämä on paitsi maan osallemme koko maailmalle, että lähdetään rajoja siirtämään voimakeinoin. Ja tämä on varmasti ollut kaikkien päätöstemme taustalla viime kuukausina. Meidän ei tule olla ollenkaan epäröiviä sen suhteen, että mikä kantamme poliittisesti sitten onkaan se, että miehitetään osa maasta, siirretään rajoja, siirretään omia joukkoja toiseen maahan, niin tämä nyt on täysin epäilemättä kansainvälisten periaatteiden vastaista, periaatteiden, joista kaikki olemme sopineet ja joihin kaikki toimintamme pohjautuu. Mutta miten nyt Putinin pysähtymään. Olisi erittäin eh, hedelmällistä käydä todellista eh, syväluotavaa keskustelua ensinnäkin ukrainalaisten ystäviemme kanssa. Minun eh, lähtökohtani tässä on yhteistyö ukrainalaisten kanssa, koska hehän viime kädessä, he ovat siellä paikalla, he joutuvat käsittelemään tätä konfliktia omalla maaperällään ja he pyrkivät myös pysäyttämään tämän. Me olemme hyväksyneet omat pakotteemme. Ovatko ne vaikuttaneet Venäjän talouteen? Kyllä ovat. Kyllä ovat. Venäjän talous on alkanut kärsiä aika kovastikin pakotteistamme. Ja jos kysymys nyt oli, että ovatko tähän asti toimemme vaikuttaneet Venäjän talouteen, ovat. Ovatko ne vaikuttaneet Venäjän poliittisiin päätöksiin? tähän liittyy vielä kysymysmerkki. Varmaan venäläiset itsekään eivät oikein tätä vielä tiedä. Sielläkin on kysymysmerkki. Jos nyt sanotaan, että pyritään löytämään poliittinen ratkaisu, niin minä tukisin mm, presidentti Poroshenkon ponnisteluja ja lähtisin siitä liikkeelle. Kiitoksia sitten äh, Alois Peterle. Buonasera, Madam Commissioner Designate. Hyvää iltaa, komissaari Hedokos. Viimeisenä puhujana haluan sanoa, että te ette ole ainoastaan korkea edustaja, vaan myös erittäin vahva edustaja. Te sanoitte, te mainitsitte Länsi-Balkanin. Mikä tulee olemaan teidän painopisteenne, kun teette yhteistyötä komissaari Haanin kanssa, jotta tämä Balkanin maiden epäsymmetrinen kuva ää, saataisiin muutettua ää, EU-maihin nähden. Oletteko sitä mieltä, että meidän täytyy olla valmiita, kun ehdokasmaa on valmis? Miten näette Turkin tässä yhteydessä? Te mainitsitte jo Intian. Voisitteko kertoa meille hiukan enemmän siitä, mitä haluatte tehdä, sinne syventää yhteistyötä Intian kanssa? Minä pidän Intiaa yhä strategisesti tärkeämpänä kumppanina. Minulla on tietysti samanlaisia kysymyksiä Japanin suhteen. Kiitos. Kiitoksia Balkanin kysymyksestä. Se, että viimeinen kysymys koskee Balkania, onkin hyvä asia. Mielestäni ei olisi reilua asettaa vain yhtä painopistettä Balkanille, koska se lisäarvo, joka kaikille Länsi-Balkanin tie- maille tulee tästä EUn tiestä, liittyy niihin suhteisiin, joita se tuo muassaan. On helpompaa mennä yhdestä pääkaupungista Viiniin tai Frankfurtiin, kuin äm, olla menemättä. Eli me emme halua, että tästä alueesta ä, äh, ei tule yhtenäinen alue. Me emme halua asettaa painopisteitä ä, äh, jonoon, vaan meillä on erilaisia ongelmia, joihin täytyy puuttua eri tavoilla. Painopiste numero yksi, numero yksi on Bosnia-Herzegovina vaalien jälkeen täytyy pitää huoli siitä, että oikealle tielle mennään ja sopimuksia toteutetaan. Kosovon ja Serbian väliset neuvottelut tai keskustelut, no nehän ovat meneillään teknisellä tasolla ihan hyvin. Meidän täytyy vielä poliittisesti äh, rukata tilannetta, kun Pristinaan saadaan hallitus. Albania on ainutlaatuinen äh, mahdollisuus saada aikaan uudistuksia. Montenegro on ensimmäisenä listalla tietysti, ja sitten Fyrom, ja tämä nimikysymys. No, poliittista tahtoa sen ratkaisemiseen tarvitaan. Toivottavasti en unohda nyt näitä kysymyksiä ja maita. Niin Turkista, niin. Minä puhuin jo aiemmin Turkista, minä mainitsin Turkin ö, avauspuheenvuorossa, niin se on yksi maa, jotka, joka täytyy ottaa huomioon laajenemissa keskusteluita käytäessä. Pitääkö EU olla valmis, kun nämä maat ovat valmiita? Totta kai meidän kaikkien pitää olla yhdessä valmiita. Todellinen haaste on siinä, että tämä politiikka toimisi, uudistuspolitiikka toimisi. Niin ei siksi, että me olisimme jotenkin holhoavia meidän etujemme mukaista on aivan samalla kuin heidän etujensa mukaista, että uudistukset toteutuvat. Meidän täytyy olla yhdessä valmiita yhtä aikaa. Thank you.